I think we can start. No niin, voimme aloitella. Okay. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer Anhörung. Tervetuloa kuulemistilaisuutemme aiheesta matkalla kohti eurooppalaista tieturvallisuusaluetta. Olette saaneet esityslistan käyttöön ja toivotan tervetulleeksi panelistit esitelmöitsijät. Tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Tehän tiedätte, paljonko teillä on puheaikaa käytettävissänne. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Richard Curden 10 minuutin alustusta varten. Hän esittelee tutkimuksen koskien ajoneuvojen painoa ja kokoa ja sen vaikutusta liikenneturvallisuuteen. Olkaa hyvä. Thank you very much and good afternoon. Kiitos. Oikein hyvää iltapäivää. Esityksemme otsikko näkyy nyt kalvolla. Hankkeen tarkoituksena oli perehtyä siihen, minkälaisia vaikutuksia sillä on, kun näemme enemmän katumaastureita ja tila-autoja teillä? Mitä vaikutuksia näillä on onnettomuuksiin? Ensinnäkin havaitsimme, tai pohdimme sitä, ovatko tila-autot ja kaupunkimaasturit aggressiivisempia verrattuna tavallisiin henkilöautoihin onnettomuustilanteissa. Ja toiseksi, onko haittaa siitä, että on pieni, kevyempi auto, joka joutuu onnettomuuteen tällaisen suuremman, raskaamman auton kanssa. Olemme nähneet 15 vuoden aikana selkeän vähentymisen onnettomuus, onnettomuuksien ja kuolentapauksien määrässä EU:ssa. Meillä on tavoitteet vuoteen 2020 saakka. Tarkoitus on vähentää kuolemantapausten määrää vuosi vuodelta. Ja kun nyt katsomme, missä on parannusta tapahtunut, niin nimenomaan kyse on henkilöautoista. Edistystä on ollut vähemmän kun ajattelemme jalankulkijoita ja pyöräilijöitä. Siellä luvut ovat pysyneet varsin vakaina. Hieman taustaa aivan nopeasti. Meillä on suuntauksia selvästi havaittavissa. Väestö ikääntyy EU-ssa. Tämähän on hyvä asia, kun ihmiset elävät vanhemmaksi. Ihmiset pyöräilevät ja kävelevät enemmän. Ihmiset ovat terveempiä. Nämä ovat hyviä suuntauksia, hyviä trendejä. Mutta autokannassakin on muutoksia myydään entistä enemmän isoja autoja, tila-autoja ja kaupunkimaastureita ja toisaalta sitten taas pieniä kaupunkiautoja ja keskikokoisia entistä vähemmän. Meillä on myös paljon teknologiaa, järjestelmiä, jotka auttavat kuljettajaa auton ohjaamisessa tai hätätilanteissa. Näiden muutosten seurauksena voi käydä niin, että syntyy törmäyksiä suurien tila-autojen ja kaupunkimaastureiden kanssa, paljon enemmän haavoittumisia ja sitten pienemmät autot törmäisivät isompiin autoihin ja näin syntyisi erityyppisiä loukkaantumisia. Meillähän on olemassa sääntelyä tällä alalla. Puhuisin tämän sijaan oikeastaan suosituksista suhteessa säännöksiin, mitä voitaisiin vielä parantaa. Ensimmäinen tutkimuskysymys Ovatko tila-autot ja kaupunkimaisturit aggressiivisempia kuin pienemmät autot, kun kyseessä on törmäystilanne? On testattu autoja ja suunniteltu niitä niin, että ne olisivat turvallisempia on otettu huomioon esimerkiksi jalankulkijan korkeus, millä korkeudella pää on tai lantio on. Luotettavia tuloksia ei saada testinukeilla, vaan on käytetty toisen tyyppisiä törmäystestejä meni hieman nopeasti eteenpäin tuo kalvo. Tässä meillä on oh, törmäyskohtana toisaalta jalka, toisaalta reisi ja toisaalta pää. Entäpä jos auton muotoilua muutetaan? Punainen viiva tässä kuvassa kuvaa äh, tällaista tila-auton profiilia ja tässä näkyy, mihin kohtaan äh, jalankulkijan pää osuisi törmäystilanteessa. No sitten taas äh, kuvassa näkyy kaupunkimaasturi, katumaasturi ja mi- mitä kävisi jalankulkijalle törmäystilanteessa. Oikeastaan pikemminkin tässä isku kohdistuisi lantion ja äh, rintakehään. Tässä sitten päätörmäys, pää osuisi konepeltiin ja mahdollisesti myös tuulilasiin. Tilanne näyttäisi tämän kaltaiselta. Kenties sitten tila-auton kohdalla kyse olisi varsin pienestä osuudesta konepeltiä, johon tämä isku kohdistuisi, ainakin silloin kun kyseessä olisi aikuinen var, varsin paljon aikaa ja ponnisteluja auton suunnitteluissa. Ja voi olla, että tähän kohtaan autoa varsinaisessa katutilanteessa ei iskuja niinkään osu. Minä itse olin jokunen vuosi sitten mukana tutkimuksessa, jossa perehdyimme 43 jalankulkijaonnettomuuteen ja tutkimme näitä tapauksia ja mihin eh, vahingot kohdistuivat. Katsoimme, osuiko isku puskuriin, konepeltiin vai tuulilasiin. Ja selkeästi näimme, että vakavat päävammat, meillähän on näille vammoillekin koodijärjestelmä, henkeä ukavat vammat, oikeastaan mikään niistä ei osunut konepelttiin, taikka sitten kun ajattelemme tätä säännöstä, joka meillä on EU-ssa tai YKssa, niin mitä niissä on määritelty. Sitten, sitten yhdessä onnettomuudessa oli seitsemänvuotias lapsi ja tällainen tila-auto. Ja kalvolta näette ne tapausten määritelmät, joita tässä tutkimuksessa tutkimme. Puhutaan oikeastaan alueesta, joka on nykyisen testialueen ulkopuolella Euroopan unionin sääntelyn näkökulmasta. Tämä voisi tarkoittaa sitä, että Meillä on joko onnistunut sääntely, ja kun ihmiset osuvat koneteltiin, niin he eivät loukkaannu, vaan lähtevät vain kävelemään eteenpäin. En usko, että näin kuitenkaan on, vaan kenties tähän osaan ajoneuvoa iskuja ei ole kohdistunut. En nyt oikein hallitse tätä kalvonvaihtoa kovinkaan hyvin, pahoittelen sitä. Todennäköisemmin mm, aikuiset osuvat tuulilasiin silloin, kun he ovat jalankulkijoita. Ja sitten iän myötä myös vammatyypit muuttuvat. Vanhemmat loukkaantuvat usein lantion ja reisien alueelle, rintakähän alueelle. Nopeus on todennäköisesti suurin riskitekijä. Kun ajoneuvon nopeutta vähennetään, niin se todella vähentää myös vakavien vammojen vaaraa. Jalankulkijat ja pyöräilijät erityisesti ovat nopeusalttiita Eli jos nopeutta vähennetään, niin sillä on huimia vaikutuksia turvallisuuteen. Tutkimuskysymyksen pohjalta perehdyimme myös tehtyyn tutkimukseen. 30 prosentin lisäys oli havaittavissa silloin, kun suuret tila-autot tai kaupunkimaasturit osuivat jalankulkijaan, mutta korostan sitä, että Yhdysvalloissa ei ole minkäänlaista sääntelyä jalankulkijoiden suojaamiseksi Eli tämä ei ole oikein reilu vertailukohta. Meillä ei ollut Euroopan unionista tietoja, jonka pohjalta olisimme voineet tilannetta arvioida. Voimme vain sanoa, että vammat olivat erilaisia silloin, kun kyseessä oli tilauto tai kaupunkimaasturi, mutta emme voi vielä sanoa mitä lopullista vammojen vakavuudesta. Onko haittaa silloin, kun pieni auto törmää isompaan? Eroja on, mitä pienempi auto, niin sitä suurempi loukkaantumisvaara. Tästä meillä on todisteita tällä kalvolla. Näette eh, tutkimustietoja. Meillä on Yhdysvalloista tutkimustietoa. Ja kun ajatellaan autokantaa siellä, niin se on hyvin erilainen. Noin 50 prosenttia autoista siellä on tällaisia lava-autoja, eli tilanne siellä on aika lailla erilainen kuin EU-ssa. Tällä hetkellä rohkaisemme valmistajia tekemään autoja, jotka suojaavat matkustajia auton sisällä. Kyse on itsesuojelusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun autoja rakennetaan ja suunnitellaan, niin rakenne on hyvin jäykkä. Eli jos massa on enemmän, niin jäykkyys myös kasvaa. Ja näin suoja lisääntyy niin, että auto ei mene kasaan törmäystilanteessa. Jos tällainen auto sitten törmää pienempään autoon, niin se luonnollisesti on jäykempi ja kun otetaan huomioon törmäyksen luonne, niin auton jämäkät rakenteet johtavat siihen, että pienemmässä autossa ei niinkään ole tilaa tähän nopeaan nopeuden muutokseen. Eli siihen kohdistuu suuremmat voimat tämän jäykkyyden takia. Voitaisiin tehdä paljonkin rakenteiden suunnittelussa kun autoja rakennetaan, äh, otettaisiin huomioon nämä törmäystilanteen vauriot. 50 kieppeellä tilanne on aika lailla ikävä. Tiedämme, että kun olemme vanhempia, loukkaantumisriski kasvaa. Yli 52-vuotiaat noin nelinkertaisella todennäköisyydellä saavat vakavia rintakehävammoja kuin nuoremmat matkustajat. Kun puhumme ikääntyneistä ihmisistä, niin itse asiassa tämä ikäraja ei ole kovinkaan korkealla, 52. Sitten menemme nopeasti eteenpäin. Olemme esittäneet suosituksen siitä, että saisimme selkeitä törmäystietoja käyttöömme, dataa käyttöömme. Haluaisimme korostaa tätä. Todella tarvitsemme sellaista tietoa, jota voisimme arvioida ja huomioitaisiin tosielämän tilanteet. Mitä sitten voitaisiin tehdä ajoneuvojen suunnittelussa? Ja mitä voitaisiin tehdä pyöräilijöiden jalankulkijoiden suojaamisessa? Esimerkiksi nopeuden valvontajärjestelmiä, kaista-avustinten käyttöä, kameroita, monien jalankulkijoiden päälle perutetaan. Eli tässä tämä perutuskamera on aika erikoinen ehdotus, mutta voi olla, että voisi olla kustannustehokasta lisätä myös teknologiaa tähän suuntaan. Ja sitten jalankulkijoiden osalta testialuetta törmäystesteissä tulisi laajentaa. Eli nyt testataan pelkästään osumista konepeltiin. Tämä asetus, joka meillä on vuodelta 2009, tulisi päivittää, eli todella katsottaisiin, mihin iskut osuvat. Ja otettaisiin huomioon myös tuulilasi. No sitten pienempien ajoneuvojen suoja, turvaaminen. Jos isot ajoneuvot, tila-autot ja katumaskurit pidetään kaduilla, niin pitäisi olla uudenlaisia järjestelmiä, sellaisia järjestelmiä, jotka suorituisivat niin, että törmäystilanteessa rajoitettaisiin loukkaantumista autosalioiden osalta. Haluaisimme, että törmäystilanteessa, jos vaikka kyseessä on ikääntynyt henkilö, auto ei murskaisi henkilöä, vaan rakenteet olisivat jossain määrin joustavia niin, että haavoittumisvaaraa voitaisiin näin vähentää. Sitten kun ajattelemme nuorempia ihmisiä, niin kenties haluaisimme pitää heidät pikemminkin takapenkillä ja turvavöissä siellä. No sitten täytyy muistaa myös sivusuoja. On hyvää todistusta siitä, että tulisi olla ähm, turvatyynyt myös ajoneuvon sivuilla, äh, sivuikkunoilla. Nämä turvatyynythän estävät sitä, ettei pää iske ajoneuvon rakenteisiin eikä ihminen heittäydy ajoneuvosta ulos. Ja sitten lopuksi ajoneuvotyyppi, jota kenties näemme entistä enemmän teille, teillämme, äh, sähköautoja ja toisaalta maantiemönkijöitä. Ne äh, tyyppihyväksynnässä luokitellaan oman luokansa ja niissä on vähemmän turvavaatimuksia, mutta jos näitä ajoneuvoja on entistä enemmän teillämme, niin kenties pitäisi pohtia sitä, pitäisikö niillekin tehdä jonkinlaisia törmäystestejä ja minkälaista suojaa tarvitaan äh, jalankulkijoille ja pyöräilijöille, koska nämä autotkin sitten liikkuvat samoilla teillä kuin kaikki muutkin. Ja viimeinen kalvo. Me osallistuimme tutkimukseen, jossa pohdittiin turvamääräyksiä jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden äh, näke, näkökulmasta ja tässä kyseessä oli kustannushyötyanalyysi, hyvin laaja tutkimus. Kiitos. Ja, Mr. Kjörden, vielen Dank. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Kjörden. Nyt kysymys- ja kommenttikierrokselle. Wim van der Kamp. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tiedätte, että olen 62-vuotias ja ajan moottoripyörällä, eli kuulun todellakin tämän yhteiskunnan äh, haavuttavampaan ryhmään. 22 000 tieliikenneuhria EU-ssa. Minä muistan aina yhden luvun, eli Tämän verran ihmisiä menehtyy vuosittain EU-ssa tieliikenneonnettomuuksissa. Tällaisen kommentin halusin näin alkuun heittää. Kollega Kyrden, haluaisin esittää teille kolme kysymystä. Sanoitte, että puhutte ajoneuvojen painosta, mutta puhuttekin enemmän ajoneuvojen muodosta, eli muotoilusta – kului, jalankulkijan näkökulmasta katsottuna, pitääkö tämä paikkaansa? Ja toinen kysymykseni. Kaupunkinopeudet ja maantien nopeudet, onko niillä mitään merkitystä? Yleensähän maanteilla ajetaan nopeammin kuin kaupungeissa. Onko sillä mitään merkitystä? Tietääkseni useimmat onnettomuudet tapahtuvat kaupunkialueilla, missä ihmisiä asuu. Ja sitten kysyisin, että mitä tällaiset tie, maantien mönkijät tekevät kaupungissa? Yleensähän niillä ajetaan enemmänkin maaseudulla tai metsässä, joten herääkin kysymys, että mitä tällaiset ajoneuvot oikein tekevät kaupungissa. Kiitoksia. Selenova. Kiitoksia kollega Selenova seuraavana. Děkuji za slovo a děkuji za velmi zajímavou prezentaci. Kiitos Minun kysymykseni liittyy laboratoriotestiolosuhteisiin. Yhdessä kalvossa mainitsitte tosiasian, että on puutetta tilastollisesta tiedosta, joka perustuisi todellisiin liikenneolosuhteisiin. Eikö näin oli myös törmäystestien tapauksessa. Miten paljon laboratoriotestit poikkeavat todellisuudesta? Ajatellaan myöskin sitä, mitä eroja on päästöistä, päästöjä tehtävissä kokeissa. Miten voisimme saada relevanttia tietoa Euroopan tasolla? Kiitos. Seuraavana edustaja Grappini. Președinte, mulțumesc în primul rând pentru dezbatere, pentru că... Kiitos myös tästä kuulemisesta. Tieliikenneturvallisuus on meille kaikille hyvin tärkeä asia. Kiitos myös tästä alustuksesta. Rehellisesti sanottuna odotin paljon enemmän relevanttia aineistoa teiltä. Tämä kyllä kuulostaa kaikki hyvin yleiseltä meidän täytyy täällä hyväksyä lainsäädäntöä ja sitä varten me tarvitsemme todella hyvin perusteltua tietoa, jotta voimme tehdä tällaista lainsäädäntöä. Että yllätätte, yllätätte minut silloin, kun sanotte, että viimeisten 15 vuoden aikana väheni onnettomuuksien määrä. Minulla kuitenkin on sellainen vaikutelma nimittäin, että onnettomuuksien lukumäärä ennen kaikkea kaupunkialueilla on oikeastaan lisääntynyt. Tästä syystä kysyisinkin, Haluaisitteko te kenties suositella uusien säädösten hyväksymistä, jotka koskevat tieliikenneturvallisuutta? Minä en ainakaan nyt pystyisi päättämään sitä, että hyväksyisin uuden lain, kun kuuntelin teitä. Tarvitsisin enemmän yksityistietoja. Kiitos ja seuraavan edustaja Kirkhoff. Thank you very much. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Tämä oli mielenkiintoinen alustus. Kysyisin en niinkään ehdotuksiin liittyen, vaan pari muuhun asiaan. No onhan se selvää, että vanhemmat ihmiset ovat alttiimpia suurimmille vammoille onnettomuustilanteissa. Ja siksipä kysyisinkin, että onko koskaan tutkittu sitä, miten ajoneuvojen äänimaailma vaikuttaa onnettomuustilanteisiin Viittaan tässä nyt sähköautojen kasvun määrän. Ja sitten ajoneuvojen valaistus ja ajoneuvon väri. Vaikuttaako se millä tavalla sen näkyvyyteen? Ja sitten vielä seuraava kysymys. Ajoneuvon rakenne. Oletteko tyytyväinen siihen, että miten tällä hetkellä ajoneuvoja rakennetaan vai pitäisikö meidän suunnitella erityisesti ajoneuvon keulaosa uudella tavalla, koska useimmiten pyöräilijät ja jalankulkijat törmätessään osuvat juuri tähän keulaosaan. Kiitoksia kollega Karimadeli seuraavana. Joo. Kiitos puheenjohtaja. Kysymys on todella tärkeä. Euroopassa Suurin osa kuolemaan johtavista onnettomuuksista tapahtuu kaupunkialueilla. Pohdimmeko me nyt todella kaupunkialueiden osalta sitä, että nopeuksia pitäisi vähentää? Kun ajatellaan 30 kilometrin nopeusrajoitusta, niin onko teillä konkreettisia toimia ehdottaa nopeusrajoitusten osalta? Kollega puhui vanuksista. Minä mainitsisin nuoret ja jopa lapset. Entistä enemmän autoistuimet eivät sovellu lainkaan lapsille, kun katsomme, että entistä enemmän lapset matkustavat autoissa, niin tästäkin tulisi olla huolissaan. Sitten tämä konkreettinen kysymys yhteisestä määritelmästä miten me määrittelemme vakavan loukkaantumisen. Meillähän ei ole toistaiseksi todellista määritelmää. Komissio ehdottaa jonkinlaista strategiaa, mutta mitä mieltä te olette? Mitä mieltä olette etenemissuunnitelmasta, jossa todetaan, että jäsenvaltioiden täytyy, mehän puhuimme tiedoista, joita saamme näistä vakavista tieliikenneonnettomuuksista. Miten voimme painostaa, jotta todella saadaan konkreettisia vähentämistavoitteita uhrien määrän osalta äh, aikakaudella 2015-2020? Tuli hieman myöhään paikalle, äh, pahoittelen tätä, mutta haluaisin kuulla, onko teillä kommentteja siitä, ottaisimmeko käyttöön eurooppalaisen pistepohjaisen ajokorttijärjestelmän. Pohditteko te tulevaisuuden autoa? Tällä hetkellä meillä ei ole minkäänlaista näkemystä siitä, mikä on tulevaisuuden auto ja mi- miten se vaikuttaa tu- turvallisuusnäkökohtiin. Ja sitten vielä viimeinen seikka, joka minusta on aika lailla tärkeä. Miten aiotte velvoittaa jäsenvaltiot todella huomioimaan tämän tieturvallisuusnäkökulman? Kun katsomme jäsenvaltioita, niin havaitsemme, että erot ovat huomattavia. Jotkut ponnistelevat, toiset taas eivät. Mitkä ovat teidän tavoitteenne, jotta voimme painostaa jäsenvaltioita, jotka eivät kerta kaikkiaan kunnioita sitä, mitä niiltä vaaditaan ja miten tätä painetta sitten kasvatetaan? Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Koh. Te sanoitte, että mitä pienempi ajoneuvo, sitä suurempia ovat vammat, joita voidaan odottaa, kun tapahtuu yhteen törmää. Nyt ajatellaan sitä, että autosta tulee yhä pienempiä ja kevyempiä, jotta ne olisivat ympäristöystävällisempiä, ja että 90 prosenttia liikenneonnistumisista on sellaisia, että ihminen on niihin syypää, Silloin meidän pitäisi oikeastaan tehdä kaikkemme onnettomuuksien välttämiseksi. Silloin tarvitaan järjestelmiä, jotka avustavat kuljettajaa. Onko näin, että tällä tavoin voidaan välttää ongelmia? Kiitos. Ja seuraavana edustaja Lundgren. Äh. Kiitos. Mistä aloittaisin? Haluaisin aloittaa siitä, että mikä on erityinen ongelma silloin, kun on kysymys suurista kuorma-autoista. Minä itse olen ajanut suurta kuorma-autoa, kuorma-autoa lähes 30 vuotta. En sanoisi, että se on suuri ongelma, eh, että näitä onnettomuuksia sattuisi pyöräiden kanssa, koska kovinkaan paljon liikkuu kaupunkiliikenteessä, jossa tämän tyyppiset ongelmat onnettomuudessa tapahtuvat. Suuri ongelma, joka minulla on, eh, on käyttäytyminen, jo, jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden käyttäjät nimenomaan. Me olemme pyrkineet suojaamaan pyöräilijöitä ja jalankulkijoita niin, että heille on omat erilliset väylänsä. Mutta jos pitää ylittää teitä, silloin monissa tapauksissa on todella outoa käyttäytymistä. Usein tullaan liikenteeseen aivan yhtäkkiä. Minä näin äskettäin onnettomuuden täällä Brysselissä, jossa eräs pyöräilijä jäi auton alle, koska meni punaisia valoja vastaan. Ihmiset kuvittelevat, että pyörä auto ehtii pysähtyä, mutta näin autot eivät aina ehdi. Ne eivät aina ehdi pysähtyä. Me olemme tehneet kovin paljon autojen kehittämisessä. On ollut tällaisia puskureita ja pehmeitä alueita autossa tällaisia törmäyksiä varten ja myöskin erilaisia ilmatyynyjä ja muuta. Mutta eikö kuitenkin tässä olisi se, että olisi liikennekoulutusta myös jalankulkijoille ja pyöräilijöille, niin että todella ymmärtävät vakavasti se, mitä voi tapahtua, jos he menevät liikenteeseen, vaikka menevät päin punaista valoa. Eivätkä voi tehdä sen niin, että vain luottavat siihen, että autot varmasti pysähtyvät. Danke sehr. Paljon kiitoksia. Minäkin haluaisin sanoa vielä jotain, sitten voitte vastata. Tietenkin käyttäytyminen ratkaisee kaiken ja liikennevalistusta kaivataan, mutta Berliinissä olemme oppineet sen, että suurimmat ongelmat löytyvät juuri pyörätien puolelta, sillä jalankulkijat jäävät autojen alle juuri siinä vaiheessa, kun ne kääntyvät risteyksessä oikealle. Eli nyt tehdään niin, että nämä pyörätiet erotetaan myöskin selkein merkein muusta liikenteestä ja näkyvyyttä parannetaan. Autoilijat tietenkin protestoivat äänitorvea soittain, kun ihmiset vain ylittävät tien noin vain, mutta kuitenkin ainakin voidaan lähteä siitä, että autoilija näkee tämän pyöräilijän tai jalankulkijan. Eräs autoilija sanoi, että silloin kun hän ajaa pyörällä sellaisella väylällä, jolla ei ole pyörätietä, niin hän ajaa aina mahdollisimman lähellä tietä, eli vasemmalla. Ja sitten mitä tulee nopeuteen, se on ratkaiseva kysymys, 30 tai 50 kilometriä tunnissa. Sanottiin, että pitäisi lähteä 30 kilometristä per tuntia muualla sitten 50 kilometriä, mutta onnettomuustilanteessa 30 nopeus tarkoittaa sitä, että 10 prosenttia uhreista kuolee ja 50 prosentti, 50 äh, kilometrin tuntinopeudella ajettaessa onnettomuustilanteessa niin 80 prosenttia alle jäävistä pyöräilijöistä tai jalankulkijoista menehtyy. Onko teillä mitään tietoa, pitävätkö tällaiset väittävät paikkansa? Ähm. Gosh, the wide range. Kiitos. Olipas siinä kysymyksiä kerrakseen. Teen parhaani. Lähdetään takaperin äh, tai oikeastaan alusta liikkeelle, eli kaupunki- ja maaseutualueet. Tässä erona on nopeus, kun ajatellaan sitä, että avoimessa ympäristössä jalankulkija on maaseututiellä, nopeus on kenties 100 kilometriä tunnissa, niin elonjäämismahdollisuudet ovat hyvin pienet. Jos jää henkiin, niin voi jäädä aikalaiset vammat. Niinkään paljon iskuja ei tapahdu teillä. Toki avoimilla alueilla, mutta pienemmillä nopeuksilla. Voi olla niin, että pienemmilläkin nopeuksilla sitten tämä isku voi aiheuttaa suurempia vammoja. Puhutaan noin 40 kilometristä tunnissa nopeutena, kun autoja suunnitellaan. Eli autojen suunnittelussa otetaan huomioon kutakuinkin tällainen nopeus. Sitä, sitä me ajattelemme ajoneuvon suunnittelussa tällä hetkellä. No sitten kysymys, joka liittyi sääntelyyn ja asetuksiin. Miten nämä törmäystestit liittyvät todellisen elämän jalankulkijoihin? Tätä haluaisinkin korostaa. Me tarvitsemme tosielämän tietoja enemmän, jotta todella ymmärrämme tämän tilanteen. 70-80-luvulla tehtiin tutkimuksia todellisista törmäyksistä ja ymmärrettiin, miten jalankulkijat ja pyöräilijät loukkaantuivat. Näitä tietoja käytettiin sitten nykysäännösten laadinnassa – nyt ei ole sitten arvioitu, onko tämä asetus toiminut, vastaako asetus tarkoitustaan. Eli tässä me tarvitsisimme tiedonkeruuta, syvällistä analysointia, jotta voitaisiin ymmärtää, mitä Euroopassa tapahtuu. Nyt en saa selvää omasta käpialastanikaan. Sitten taisi olla kysymys, joka liittyy siihen, miten voimme varmistaa, että kaikki noudattavat kautta Euroopan lainsäädäntöä? Miten syntyisi konsensus 28 jäsenvaltiossa niin, että kaikki noudattavat samoja sääntöjä? Jos ajattelen auton suunnittelua, niin se on tavallaan helppo osa. On tyyppihyväksyntä, joka on, jota on noudatettava. Sitten on turvastandardit. Tietyt seikat on varsin helppo määrätä. Sitten täytyy muistaa käytös, koulutus, valistus. Tämä voi olla hieman vaikeampi pala. Okay, we have a series of questions. Sitten kysymyksiä ikääntyneistä. Ei varmaankaan tullut yllätyksenä, kun selitin, että ikääntyvät ovat haavoittuvampia, mutta määrä tässä on vielä epäselvä, missä määrin haavoittuvampia vanhemmat ihmiset ovat. Sitten autojen ääni, kun ajatellaan sähköautoja, siinä ei ole polttomoottoria, niin mitä se tarkoittaa sitten jalankulkijoille avoimessa ympäristössä? 40-50 kilometriä tunnissa tarkoittaa sitä, että renkaiden ääni on kovempi kuin moottorin ääni. Silloin ei ole merkitystä sillä, onko kyseessä sähköauto vai polttomoottoriauto. Miten me saamme sellaisia äly, älykkäitä autoja, jotka kenties tekisivät jonkinlaista, pitäisivät jonkinlaista ääntä, niin että jalankulkijatkin tämän kuulisivat. Eikä tämä ole mikään vitsi. No sitten valot autoissa, kun säätelyä hyväksyttiin Eurooppaan, niin sitten oikeastaan tästä seurauksena tapahtui kaksi seikkaa. Autoihin asennettiin valot ja toisaalta myös jarruvalot. Eli jos yhtäkkiä jarruttaa onnettomuustilanteessa, joskus useinhan käy niin, että, että ei tehdä lukkojarrutusta. Tämä tutkimus on käynyt selville tutkimuksista mutta nyt kun meillä on uudet lukkiutumattomat jarrut, niin jarruvoimaa voidaan lisätä jatkuvalla jarrutuksella. Autoissa on valot, valaistus, joka myös osoittaa tämän. Ja tämä vaikuttaa esimerkiksi moottoripyöräilijöihin, mopoilijoihin, mutta en osaa kommentoida auton värimerkitystä. Siitä minulla ei ole juurikaan tietoa. Sitten oli täsmällinen kysymys siitä, onko Ovatko uudet eh, turvallisuustestit jo käytössä? Ja kun ajatellaan eh, jalankulkijoita ja muita tienkäyttäjiä, niin ovatko nämä testit riittäviä? Eivät ne ole riittäviä, kun katsomme tieliikennonnettomuuksien määrää ja vakavia vammautumisia. Ihmiset vammautuvat sellaisillakin nopeuksilla, joissa voisimme eh, ihmisiä pelastaa. Eli testialueen ulkopuolelle näitä iskuja myös osuu. Onko vielä aikaa? Selvä. Urban areas. Um... Kaupunkialueet. Esitettiin kysymyksiä nopeudesta kaupunkialueella. 30 kilometriä tunnissa on todennäköisesti hyvä pyrkimys. Todella on voitu havaita äh, loukkaantumisten määrän väheneminen näillä nopeuksilla, kun on 50 tai 60 menty 30. Tässä nopeudessa on enemmän mahdollisuuksia reagoida ja sitten ihan törmäysvoimakin on pienempi. Sitten lasten istuimista esitettiin kysymys. Meillä on varsin uusi asetus 129 asetus, joka liittyy testaamiseen lastenistuinten osalta. Nyt tällä hetkellä näitä mm, testinukkeja parannetaan, mutta tärkeintä on sen, että istuimet kiinnitetään äh, kunnolla autoihin ja lapset kiinnitetään kunnolla näihin istuimiin. Siinä on vielä parantamisen varaa ja tässä kyseessä on todellakin valistus, koulutuskysymys. There was a question on the EU drug. Sitten EUn ajokorttikysymys meni minulta hieman ohi, mutta luulen, että tämä liittyy myös tulevaisuuden autoihin, eli näihin autonomisiin äh, autoihin, itseääviin autoihin ja miten ajoneuvot muuttuvat. Ne, jotka ovat Teslaa seuranneet, niin tietävät, että ohjelmistoa voi muutamalla sadalla eurolla päivittää. Siinä on niin sanottu autopilottiohjelma, joka on jo saatavilla. Tänä vuonna aika monet autonvalmistajat Euroopassa meidän omilla teillemme, teillämme testaavat tällaisia autonomisia ominaisuuksia. Greenwichin lähellä kesällä alkaa äh, testaus. Eli monia tutkimuksia on nyt auton valmistajien toimesta käynnissä. Ja todennäköisesti tällaiset autonomiset autot, automatisoidut autot tulevat kaduillemme nopeammin kuin kuvittelemmekaan. Meillä on myös yleissopimus. Ja nyt näyttää siltä, että tällaiset itse ajavat autot ovat lähempänä tulevaisuudessa kuin kuvittelemmekaan. Nyt tämä liittyy myös onnettomuuksiin. 95 prosenttia onnettomuuksista liittyy inhimilliseen virheeseen ja äh, voisi kuvitella, että automaattiautot veisivät tämän tekijän tästä pois, mutta se ei ole aivan näin, koska ihmiset vaikuttavat äh, onnettomuuksiin myös robottiautojen tai autonomisten autojen tapauksessa. Olemme tutkineet yhdistyneen kuningaskunnan ja Saksan todellisia onnettomuuksia silloin, kun kyseessä on tällainen älyauto, autonominen auto. Ja esimerkiksi kun kuskilla on tieto siitä, että auto toimii paremmin kuin kuski itse, niin hän voi jopa tulla autosta ulos ja antaa auton toimia vaikka pysäköintitilanteessa. Mutta edelleenkin meidän on suunniteltava parempia autoja nimenomaan törmäystilanteiden varalta. Sitten padasjärjestelmään liittyvä kysymys kuljettajan avustamiseen tarkoitetut edistyneet järjestelmät. Nyt isotkin ajoneuvot ovat entistä kevyempiä. Nyt puhutaan V6-moottoreista, ei niinkään V8, eli koot pienenevät, mutta entistä enemmän meillä on näitä suurikokoisia autoja. 40 prosenttia lisäistä on tapahtunut näissä tila-autoissa, katumaastureissa. Eli niitä tulee entistä enemmän. Sitten on näitä pieniä kaupunkiautoja toisaalta. Eli ongelmana on silloin, kun nämä kaksi törmäävät. ADAS-järjestelmässä esimerkiksi tämä kaista-avustin tai äh, äh, jarrujärjestelmät. Minä kannatan totta kai näitä teknologioita. Haluamme komissiolta tutkimus kustannushyötyanalyysin ja uskomme, että tätä kautta myös ihmishenkiä voidaan säästää. Ja tämä kaikki täytyisi nyt saada sitten sääntelyyn, ainakin tästä tulisi keskustella autoalan sääntelyn yhteydessä. Voi olla, että muutama kysymys meni hieman sekaisin. Ruotsin edustajalle sanoisin, että en puhunut kuorma-autoista, vaan puhuin nimenomaan näistä kaupunkimaastureista. Todella tarvitsemme valistusta. Totta kai valistuksella on merkitystä, en sitä kiestä, mutta kyllä autojenkin parissa on vielä paljon parannettavaa. Toivottavasti tämä nyt vastaa kysymykseen. Ja sitten voimme palata puheenjohtajan kysymykseen. Se liittyy nopeuteen ja pyöräilijöihin. Viittasin tavallaan siihen, että kun me ihmiset käytämme katuja, niin usein me toimimme niin, että pyrimme ottamaan katsekontaktin toisiin, ja tämä on hyvin tärkeää. On hyvä, hyvin tärkeää nähdä muut kadulla liikkujat, tiellä liikkujat, ajoneuvot, ja saada katsekontakti, jotta voi ennakoida muita liikkeitä. Kiitos. Paljon kiitoksia teille, kollega Kjuden, tästä esityksestä ja vastauksistanne. Näin pääsemme seuraavaan paneeliin. Aiheena sääntelykehys ja täytäntöönpano. Ensimmäisenä puheenvuoronsa pääosasta Muven edustaja kollega Schmidt. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Honorable. Puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet, kiitoksia eh, komissiolle osoitusta kutsusta tämänpäiväisen kuulemiseen tieturvallisuudesta. Onko näytä, mikä on tilanne tällä hetkellä ja miltä näyttää hyvät suunnitelmamme tästä eteenpäin? Ajatellen näitä saavutuksia Euroopan unionissa Pidetäänpä selvästi mielessämme se, että tämä on yksi menestystarina. Tieturvallisuus on yksi niistä alueista, joilla miljoonat kansalaiset hyötyvät päivittäin kaikista niistä saavutuksista, joita olemme saaneet aikaan. Viimeisten 20 aikana siitä lähtien, kun tieturvallisuus muuttui osaksi Akiita, kymmenet, tuhannet, kymmenet tuhansien ihmisten elämä on pelastettu. Jos katsotte näitä linjoja, näette, mikä on kehitys, jota on tapahtunut, ja jos teillä on hyvät silmät, näette myöskin, että 28 000 Elämä on säästetty vuosien 2001 ja 2015 välisenä aikana. Sen lisäksi olemme myöskin maailmanlaajuisesti johtajia tieturvallisuudessa, nimenomaan mitä lukuihin tulee. Haluaisin vain muistuttaa, että todennäköisyys Yhdysvalloissa kuolla liikennonnettomuudessa on kaksi kertaa niin suuri kuin Euroopan unionissa. Olemme myös maailmanlaajuisia johtajia, ajattelen politiikan välineitä. Vain pari kuukautta sitten YK hyväksyi kestävän kehityksen sen joukkoon tavoitteen, joka on hyvin samankaltainen kuin se, mitä me teimme 15 vuotta sitten, kun me ensimmäisen kerran hyväksyimme tavoitteen puolittaa kuolenuhrit Euroopan unionissa. Tämä kehitys tietenkään ei ollut katkotonta, oli vähemmän menestyksekkäitä ja enemmän menestyksekkäitä jaksoja. Jos katsoo viimeistä kahta vuotta, voi nähdä, että olemme tilanteessa – jossa on tapahtunut hidastumista, jopa paikoilleen pysähtymistä. Ja mielenkiintoisempaa vielä se, että vaikka painopiste on siirtynyt siinä mielessä, että kokonaisluku kulantupauksen osalta on vähentynyt, me kuitenkin näemme, että äh, haavoittuvien äh, liikenteen osallistujien määrä, pyöräilijöiden jalankulkijoiden määrä on kasvamassa ja ennen kaikkea myöskin vanhempien ihmisten, iäkkäämpien ihmisten määrä. Joten kysymys kuuluukin nyt, miten jatkaa tästä eteenpäin ja haasteena onkin, miten ylläpitää tätä menestarinaa ja sopeutua uuteen tilanteeseen. Me olemme tehneet arvion politiikastamme viime vuonna, ja pohjimmiltaan on kolme asiaa, joista, yhdessä haluaisimme jatkaa. Ensinnäkin lainsäädäntökori. Ja se on sitten lainsäädännön alueella. Lainsäädäntö on tehnyt kaiken, mitä on ollut tehtävänä Aki on täydellinen, on vain yksi ainut alue, johon vielä on puututtava, ja se on todellakin huomisen ajoneuvo. Siis kaikki nämä keskenään kommunikoivat välineet, niin siinä me näemme paljon mahdollisuuksia tieturvallisuudessa. Jos me poistamme kaikki inhimilliset virheet, silloin meillä on valtaisa potentiaali päästä vielä eteenpäin kehityksessä. Tämä on se tulevaisuutta, mutta me jo työskentelemme sen parissa. Sen lisäksi me myöskin katsomme klassisempaa lainsäädäntöä, ja siinä tulemme tällaisen yleiseen turvallisuuslainsäädäntöön, joka juuri on ollut esityksen aiheena, mutta myöskin infrastruktuuriturvallisuuden hallintaan ja myöskin ammattikuljettajiin. Meidän pitää katsoa, onko riittävästi potentiaalia parantaa tätä lainsäädäntöä ennen kaikkea ajatellen paremmin haavoittuvimpien tienkäyttäjien suojelua, joka on kasvava huolenaihe meille kaikille. Toinen alue on harmonisointi EUn tasolla. Jos katsot tätä karttaa, jonka toin teille, näette hyvin harmonisen kuvan. Koko Eurooppa on vihreä ja vihreä on sitä, että ollaan keskimääräisellä tasolla tai jo vasta parempia siinä, miten paljon kuolonuhreja tieliikenteessä tulee. Kuva on aika hyvä, se on parempi kuin se on ollut aiemmin, mutta siellä on kuitenkin hiukan häiritsevää tai hälyttävää punaista. Ne ovat niin jäsenvaltiot, jotka ovat jääneet jälkeen tieturvallisuudessa. Kun sanon tämän, että siis kokonaiskuva on hyvä, se ei ole kuitenkaan riittävän hyvä. Ja tämä on haaste meille kaikille. Meidän pitäisi saada enemmän harmoniaa Eurooppaan. Ei voida hyväksyä sitä, että tieturvallisuus ei ole yhteinen arvo, josta kaikki kansalaiset voivat hyötyä riippumatta siitä, missä he asuvat. Tämä on haaste meille kaikille ja komissiolle tietysti myös, mutta minun on todettava, että tämä lähetysperiaatteen osalta on sellainen asia, joka, josta tämä koskee. Tämä koskee myöskin koulutusta ja oikeusjärjestelmiä. Ne ovat kaikki sellaisia asioita, jotka kuuluvat jäsenvaltion lähetysperiaatteen mukaan. Me voimme vain auttaa. Meillä ei kuitenkaan ole olemassa mitään tieturvallisuusrahastoa, jonka kautta voisimme auttaa jäsenvaltioita, mutta me autamme jäsenvaltioita eh, kokemuksen vaihdolla, suosituksilla, järjestämällä työryhmiä, jotka jos omistaudutaan näihin asioihin, jäsenvaltiot voi osallistua näihin. Ja totta kai voimme käyttää teitä parlamentin esineen, kun te menette vaalipiireihin. Te voitte viedä eteenpäin tätä tieturvallisuuden asiaa, koska se on todellinen haaste. Se, että kaikki jäsenvaltiot saadaan etenemään asiassa alueella, jolla ei vain voida tehdä lainsäädäntöä, vaan jos täytyy voida luottaa yhteistyöhön. Alue, jolle me myöskin lähdössä liikkeelle Euroopan komissiona, on laajentaa horisonttejamme. Perinteisen äh, kuolematapauksiin koskettumisen, keskittymisen lisäksi haluamme huolehtia siitä, että tietoturvallisuuden täytyy myöskin koskea vakavia vammoja. Se on asia, jonka alalla osalta kolme vuotta sitten käynnistimme työtä ja todellakin lähdimme liikkeelle tilanteesta, jossa oli 17 erilaista määritelmää sille, mikä, kuka on vakavasti loukkaantunut henkilö. Nyt meillä on yksi määristelmä, me olemme yhtä mieltä metodologiasta, me tiedämme, miten kattaa ja kerätä tietoa. Ja olemme tilanteessa, kun minä istun täällä, olen hyvin optimistinen sen suhteen, että pian olemme siinä tilanteessa, että voimme todellakin käynnistää työn yhteisen eurooppalaisen tiedon osalta, joka koskee vakavasti loukkaantuneita, vakavasti vammautuneita. Ja näin sanoin, että tätä kautta voimme sanoa, että tämä ei ole sunkaan samankaltaista kuin kuolemantapauksien kysymykset. Ja silloin kenties paremmin ymmärrämme sitten sen, miten vammat nousevat, miten niitä tulee, ja voimme katsoa, tarvitaanko poliittisia toimia. Ja haluaisin myöskin korostaa vielä kerran sitä, mikä jo sanottiin aiemmassa keskustelussa, että suurin ongelma meille ovat kaupunkialueet. Juuri ne alueet, joilla tavallisesti lähetysperiaatteen vuoksi me emme pysty puuttumaan asioihin välittömästi ja meidän pitää löytää tapoja auttaa jäsenvaltioita niin, että tieturvallisuutta voidaan parantaa myöskin siellä, mihin mitä koskien meillä ei ole suoraa toimintavaltaa, mutta missä voidaan saada aikaan muutoksia tietoturvallisuudessa. Minä pysyin seitsemässä minuutissa ja kiitos tarkkaavaisuudesta. Paljon kiitoksia tästä esityksestä ja siitä, että piditte kiinni puheajastanne. Seuraavana kollega Townsend Euroopan tieliikenneturvallisuusneuvostosta. Olkaapas hyvä. very much. Oikein paljon kiitoksia Euroopan tieturvallisuusneuvoston puolesta. Haluaisin kiittää saamastani kutsusta ETSC pyytää, että tieliikenneturvallisuuspolitiikka laaditaan, otetaan tieteen tuki hyödyksi. Salin perukolta löytyy materiaalia, sillä lisämateriaalia aiheeseen liittyen, sillä en varmaankaan saa kaikkea sanottua mitä haluan. Mitä tulee lukuihin, niin muutama luku ilmailu- ja kiskoliikenne puolelta ja kuolonuhrien määristä. Tietenkin meidän täytyy tietenkin vähentää kaikilla liikennesektoreilla kuolonuhrien määriä. Nämä ovat vuodelta 2013 tieliikenteen puolelta 25 845 kuolonuhria, ja ainakin 200 500 vakavasti loukkaantunutta. Niin kuin täällä on sanottu, niin valitettavasti luvut eivät ole kovinkaan hyvät. Uhrien määrä laski vuonna 2013-2014 jonkin verran, mutta jos haluamme päästä puolittamaan kuolonuhrien määrän vuoden 2020, niin vuosittain meidän pitäisi vähentää määrää 6,7 prosentilla ja vuosina 2013 ja 2014 tämä laskun määrä oli vain 0,2 prosenttia, joten EU täytyy toimia. Ja me toivoisimme seuraavanlaisia toimia. Tietenkin tähän liittyy myöskin taloudellinen ulottuvuus. Ihmiskärsimys on tietenkin valtaisa kuollon kolareiden kautta, mutta kyllä tämä tarkoittaa myöskin taloudellisia menetyksiä. Ja ETSC on tehnyt omat laskelmansa ottaen huomioon mahdolliset kokonaissäästöt. Kun vuosina 2011-2014 välisenä aikana ihmiset eivät menehtyneet erilaisten toimenpiteiden takia kolareiden seurauksena. Tarkoituksena on keskittyä juuri niihin toimiin, joiden avulla voidaan välttyä kuolon kolareita. Meillä on ensinnäkin tarve saada aikaiseksi yhteinen määritelmä vakaville onnettomuuksille tai loukkaantumisille. Tästä sovittiin jo vuonna 2013, mutta nyt pitäisi pyrkiä toimimaan siten, että vältytään vakaviin loukkaantumisiin johtuvilta kolareilta tieliikenteessä. Tässä on meidän laskelmamme tavoitteena on 35 prosentin leikkaus tai vähennys vakavien äh, loukkaantumisten osalta. Ja meillä on myöskin kirjallinen julkilausuma, jossa sanotaan, että 14.4. mennessä teidän pitäisi tämä allekirjoittaa, myöskin teidän kolleganne toivottavasti sen allekirjoittavat. Tavoitteet ovat hyviä vähennettäessä uhrien määrää. Ja tämä tarjoaa myöskin mahdollisuuden eurooppalaisille toimille ja varsinkin niillä aloilla, joilla EUlla on toimivaltaa, eli ajoneuvojen turvallisuusstandardien osalla. Standardien kautta voitaisiin lisätä myöskin valtioiden välistä kilpailua. Kokemus on osoittanut, että seurannan kautta ja vertailtavuuden kautta saadaan toimiin vauhtia sekä EU- että kansallisella tasolla. Eli me olemme kampanjoineet asiaa, meillä on tällainen kirjallinen julkilausuma tähän aiheeseen liittyen. ETSCn edustaja sekä kollega äh, Fevren edustaja kollega Mesh ovat olleet tässä mukana. Me olemme tavanneet komission korkeita virkamiehiä, muun muassa puheenjohtaja Junckerin ja liikenneasioista vastaavan komission jäsenen Bulcin. Olemme ilmoittaneet, että meidän täytyy saada mahdollisimman nopeasti sovittua tavoitteista uhrien määrän suhteen. Nyt jos koskaan on toimittava. Jos asiaa katsotaan hiukan laajemmin, niin pidemmällä aikavälillä meidän pitäisi päästä nollatasoon. Tämä ajatus on oikeastaan parlamentin esittämä. Vuonna 2011 teksti hyväksyttiin ja komissio sen yhdessä neuvoston kanssa myöskin vahvistivat ja tietenkin me tätä nollavisiota tuemme, mutta me tarvitsemme myöskin erilaisia toimia eri liikenteeseen osallistuvien henkilöryhmien osalta. Meidän täytyy katsoa, mitä voidaan tehdä nopeasti ja helposti, mutta meidän täytyy katsoa myöskin muita kysymyksiä, kuten automatisoidut ajoneuvot ja esimerkiksi sellaisia tekijöitä, jotka kiinnittävät huomion ajaessa tai liikuttaessa muualle. Meidän täytyy varmistaa, että vähennetään ylinopeuksia. Jos katsotaan ylinopeuskysymyksiä, niin tähän liittyy infrastruktuuriturvallisuus, ajoneuvojen turvallisuus ja liik- tieliikennekäyttäytyminen. Meidän täytyy näillä kolmella alalla myöskin päihtyneenä ajamiseen puuttua ja myöskin turvavyön käyttämättä jättämiseen puuttua. Jos puhutaan ajoneuvon turvallisuudesta, niin tehän edustatte täällä sekä kansalaisia että kuluttajia. Ja turvallisuus on myöskin kuluttajiin liittyvä asia. Kaikki Euroopan unionin kuluttajat, heillä pitäisi olla oikeus turvallisiin ajoneuvoihin, mutta tällä hetkellä tilanne ei ole sellainen. On olemassa erilaisia ajoneuvoja kaupan, joiden turvallisuustaso erot ovat huomattavat Joten me vaadimme, että turvallisuus on kaiken ajan O ajoneuvoja suunniteltaessa. Kun yleistä turvallisuusasetusta ja muita tekstejä lähdetään muuttamaan, niin silloin meillä on mahdollisuus puuttua näihin keskeisiin kuolon kolareita aiheuttaviin tekijöihin. Meidän täytyy saada ihmiset käyttämään turvavöitä, vähennettävä jo nopeuksia ja otettava käyttöön alkolukkoja. No mitä parlamentaarikot voivat tehdä? Teidän täytyy patistella toimijoita unionin tason toimintaan, sillä EU, jos kuka, voi saada jotain aikaiseksi. Eli meidän pitäisi saada tavoitteet ja toimenpiteet määriteltyä, katsoa ajoneuvon turvallisuutta ja infrastruktuuriturvallisuus – kysymyksiä, lainsäädännön täytäntöönpanoa ja katsoa myöskin niitä liikenne, liikenteeseen osallistuvia ryhmiä, jotka ovat haavoittuvimmassa asemassa. Ja koska te olette ammattiihmisiä, niin teidän pitäisi toimia ikään kuin esikuvina – koska sitä kautta todellisia muutoksia voidaan saada aikaiseksi. Oikein paljon kiitoksia ja mielenkiinnolla jään odottamaan tulevaa keskustelua. Vielen Dank. Oikein paljon kiitoksia teille, kollega Townsend. Seuraavana Kuun Rikur, hän edustaa Tispolia. Olkaa hyvä. Good, up. Good afternoon everybody and thank you very much. Hyvää iltapäivää kaikille. Kiitos kutsusta Tispolille tulla vieraksi. Minä edustan siis Tispolia. Tispolissa yhdistyvät kaikki eurooppalaiset liikennepoliisit, viranomaiset 28 jäsenvaltiosta edustus on plus Norja ja Sveitsi. Kyse on siitä, että haluamme pelastaa ihmishenkiä poliisityön, liikennepoliisin työn ja lähestymistapamme kautta. Kuvat puhuvat paremmin kuin sanat, sen takia näytänkin yritysvideomme, Siinä kerrotaan, ketä me olemme, mitä me teemme ja mitä teemme tieturvallisuuden hyväksi. TISPOL was established in the year 2000. The aim then was for police officers to play their part in reducing death and serious injury on the roads of Europe.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 already this slide with the human toll on a Tässä näette vaikutukset ihmishenkiin kadu, teillämme. Kuuntelimme myös komission puheenvuoron ETSn kommentit. Aivan niin kuin videosta kuulitte, niin teemme yhteistyötä komission kanssa. Meillä oli Lifesaver-hanke aiemmin ja tällä hetkellä Teemme myös partiointityötä ja Strider-hanke on käynnissä. Siinä pyritään löytämään ratkaisuja vakaviin vammautumisiin ja pyritään niiden vähentämiseen ja totta kai myös lainvalvontatoimiin. Tästä seuraavasta kalvosta vain kohta kaksi. Luotamme totta kai rajat ylittävään yhteistyöhön. Toteutamme yhdeksän toimintaviikkoa, teemaviikkoa vuoden varrella – Haluamme korostaa myös linja-autojen ja kuorma-autojen turvallisuutta, aivan niin kuin videossakin mainittiin. Kun katsomme tuloksia, niin esimerkiksi alkoholitarkastuksissa lähestulkoon kaksi miljoonaa tarkastusta tehdään näiden kahden viikon aikana. Melkomoinen määrä, kun kyseessä on vain kahden viikon ajanjakso. We're not only about the doing, we're also about the Kyse ei ole pelkistä teosta, vaan järjestämme myös puhetta, eli konferenssia, seminaareja ja näkemysten vaihtoja. Tässä esimerkkejä vuodelta 2015 järjestämistämme seminaareista. Kyse on myös tekniikasta. Lokakuussa järjestämme aina Manchesterissa suuren konferenssin. Viestintä on meille hyvin tärkeää. Jos haluatte lisää tietoa toiminnastamme laivalvonta kalalla, niin löydätte tietoja näistä lähteistä. Voitte myös tilata tiedotuslehtisemme. Nettisivuilta löytyy myös lisätietoa. Tavoitteemme on parantaa kuolemantapausten määrää 50 prosentilla ja pyrimme siis komission esittämiin tavoitteisiin. Nyt aika taisi tulla käytetyksi. Kiitos puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia tästä esityksestä. Näin pääsemme seuraavaan vieraaseen Jean Omers. onnettomuuksien uhrien eurooppalainen liitto. Thank you for organizing. Kiitos puheenjohtaja, kiitos myös tämän kuulemisen järjestämisestä ja kiitos siitä, että minutkin on kutsuttu tänne puhumaan. Tavallisesti minä olen tietokoneen edessä, joten olen melkoisen iloinen siitä, että saan istua täällä. Me toimimme uhrien oikeuksien puolesta ja uhrien määrän vähentämiseksi nimittäin. Me pyrimme huolehtimaan siitä, että todellakin tämä ehkäisy on se, mitä tapahtuu, ja joskus tämä unohtuu. Ja tällainen tilanne, joka on kolarin jälkeen se pelkästään traumahoitoa tai Vastaava kysymys on myöskin oikeudenmukaisuudesta, siis kohti nolla Kohin mietinnössä ja kuulimme tästä näkemyksestä, että ei olisi onnettomuuksena ollenkaan puhe myöskin valkoista kirjasta ja siitä, mitä kahdella, mitä käytävän nollataso on. Me kuulimme näistä tilastoista, joissa on, on vähentänyt vakavien vammojen määrä ja myöskin kolmurien määrä. Tässä on nyt vain vahvistettavaa toimintaa. Ja jotka sanovat, että tämä nolla visio oli se mahdottomuus. Voisin sanoa, mitä Franciscus Assisilainen sanoi. Hän sanoi, että tällä teksti on saksassa, mutta käännän se ensin se, mikä on välttämättä, sitten se, mikä on mahdollista, ja sitten yhtäkkiä huomaatkin, mikä on mahdotonta. Ja Merra äh, Schmidt puhui äh, siitä, että on muun mm. muassa tavoitteita, joilla pyritään vähentämään 50 prosentilla näitä vammautuneiden määrää vuoteen 2020 mennessä. Me tarvitsemme siis turvallisuutta teille ennen kaikkea haavoittuville ryhmille, siis lapsille, vanhemmille ja niille, joilla on rajoittunut liikku, mahdollisuus liikkumuuteen. Että ihmiset voivat tehdä virheitä, kuulimisen, ne johtavat törmäyksiin ja ihmisruumilla on rajallinen kyky kestää näitä törmäyksiä. Tämä koskee ennen kaikkea haavoittuvampia ryhmiä, tien käyttäjät, viranomaiset ja kulkuneen valmistajat, niin täytyy varmistaa se, että tällaiset törmäykset eivät johda kuolemaan johtaviin vammoihin tai vakaviin vammoihin. On tärkeää, että ne suojelevat ihmisiä mukaan. puhun siis kolme, neljästä S, kun käynnistin tämän, eli kun olin puhua tieliikenteestä, puhuimme aluksi kolmesta estä, eli, mutta nyt meillä on neljä turvallisuuteen että turv... Täällä puhuttiin turvallisista ajoneuvoista, turvallisista infrastruktuurista, mitä myöskin tämä pitää sopeuttaa ihmisiin. Meidän pitäisi suunnitella ihmisille, ei pelkästään autoja varten, vaan myös ihmisille, jotka ovat haavoittuviin ryhmiin kuuluvia. Ja meidän pitäisi pystyä myöskin se, tämän kansalaisille tarve toimille, joilla vähennetään nopeudenlityksiä niin, että saadaan laajempi yhteisöllinen tuki sille. Ja viides kysymys joka liittyy tavoitteiden asettamiseen myös vakavia vammoja ajatellen. Ja ehkä kunnillekin voi sanoa, että voi sitten ottaa iskulauseisiin sinne myös se, että pitäisi vähentää vakavia vammoja. Ja voi vielä kerran mainita, että me olemme tukeneet julkista, julkilausumaa viisi kuudesta luksemburgilaisesta parlamentin jäsenestä on allekirjoitettu sen koska Luxemburgillahan on siis vain kuusi parlamentin jäsentä, siis täällä Euroopan parlamentissa, ja on helpompaa saadakin heidät näin kaikki tämän taakse. 30 kilometers in urban. Siis 30 kilometriä tunnissa kaupunkialueilla. Siinä ei todellakaan, siellä tarvita lisää nopeutta. Sitten on tämä läheisyysperiaate, mutta kuten sanoin, EU voi myös antaa suosituksia, ja sen pitäisi olla neuvoantava nimenomaan liikennetulossa Karima Dali lähti, mutta hänellähän on valmisteilla mietintö, joka koskee kestävää kaupunkiliikennettä. Minä itsekin puhuisin sen puolesta. Totta kai tämä kestävyys ja turvallisuus pitää yhdistää toisiinsa aina. EU-ssa sitten joka vuosi 1300 lasta kuolee ja 10 000 vammautuu. Kuinka monen sinä hyväksyisit jos kysymys on omista tai lastenlapsista, vastauksen pitäisi olla nolla. Ja kuinka monta myöhemmin kuolee sitten saastumisiin tai toimettomuuteen. Meidän pitää siis muuttaa liikennettä. No nyt sitten on siellä, nyt se katoaa. Ei ole hyvä olla liian nopea. Se, että muutetaan liikennettä, haetaanpa vanhempaa aikuista, ajatellaan lasta. Jos äh, pitää pyrkiä muutoksiin, jos kaikki pitää olla hyviä. Jos jokin on turvallinen lapselle ja kahdeksanvuotiaalle, ja se on se myöskin, äh, ja se vanhemmalle, joka on yli 80-vuotias turvallinen, niin silloin se on kaikille turvallinen. Totta kai tämä tila kaupunkialueessa jaetaan, pitäisi katsoa myöskin autoliikennettä ja saastetta, ja kuva oikealla on koulupiirustus, peruskoululaisten kanssa teimme tällaisen kuvia ja, ja tässä nuori poika piisi tähän hevosia, jotka eivät varmaan tarvitse autoja, tai sitten alempana on Köpenhamn tai Amsterdam. Ei kumpikaan, kysymys on Kolumbian Bogotan kaupungista. Seuraava kuva. Meillä on tässä hiukan ongelmia. Mikä pitäisi olla tulevaisuuden auto? Suurin osa autoista on aivan liian voimakkaita, ajatellen olosuhteita, joissa niitä todella käytetään, etenkin kaupunkialueilla. Ja monien kumppanien kanssa me tukeneet tällaisia kevyitä, turvallisia autoja, jotka kenties voisivat olla tulevaisuuden autoja, koska me näemme, että autot, jotka ovat voimakkaampia, myös äh, kulkevat suuremmilla nopeuksilla. En tiedä, mitä Richard, mitä hän sanoi näistä katumaastureista. Minä sanoisin, että katumaasturit ovat melko turvallisia jalankulkijoille ja lapsille kaupunkialueilla. Minun on kasattava kelloa. Meillä pitäisi olla siis Liisaa ja Iisaa. Ja en sanonut kummastakaan paljon, koska tässä on kysymys myöskin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä ja kuolemahtavien onnettomuuksien vähentämisestä. ISA vähentää huippunopeuksia. Ja tärkeää on tietysti myös se, miten auton etuosaa suunnitellaan, miten sen aggressiivisuutta, auton aggressiivisuutta vähennetään. Tarvitaan kenties myöskin näitä turvallisuuskameroita, siis joilla valvotaan liikennenopeutta, niitä tarvitaan, jos tulee isä, niin niitä ei sitten enää tarvitakaan näitä kameroita. Turvallinen auto siis vasemmalla, ehkä se on sitten huomista varten, mutta minun mielestäni ei ole parempaa turvallisuuslaitetta kuin tuo oikealla oleva. Olen puhunut seitsemän minuuttia Tänä aikana 16 ihmistä on kuollut, tuhannet ovat haavoittuneet, loukkaantuneet vakavasti, monet muutkin ovat kärsineet, perheen, perhe, lähiomaiset, naapurit, ystävät. Jos halutaan, että EU on johtaja tieturvallisuudessa, meidän on muutottava vihreämmiksi täällä niin kuin kartalla. Ja meidän pitäisi yhdessä nyt tähdätä tähän nollaan. Vielen dank. Paljon kiitoksia esityksestä, niin tämä viimeinen kuva keskellä edellisen kauden Luxemburgin liikenneministeri kollega Baus. Seuraavana ajalla Sender. Sí, eh, muchas gracias, Kiitos puheenjohtaja. Herra Schmidtiltä haluaisin kysyä Ajatellen sitä, mikä on meidän lähitulevaisuutemme, olen ollut jonkin aikana parlamentissa, niin tarvitsemme pikaisesti siis tätä turvallisuuspakettia. Ja te sanoitte, että, että se on tarpeen, mutta me tarvitsemme myöskin sitä, että infrastruktuuriturvallisuusdirektiiviä tarkastellaan uudestaan, koska se on mitä kiireellisin asia – ja saman aikaan olemme kuitenkin siinä tilanteessa, että tapahtuu kulkunoven automatisoitumista. Tämä äh, track tuning, eli me tarvitsemme uuden tyyppistä infrastruktuuria, äh, joten me tarvitsemme siis pikaisesti sitä, että tätä. Ja sitten toinen asia on sitten tämä, tämä sakkojärjestelmä, joten ja tämä ei ole täydellinen, oli kompromissi, joka oli komission tekemä, joka koski toista puoliväliä, eli olisi siis välttämätöntä että jotta olisi pakko maksaa nämä sakot, tämä on pakollista, eli siis joten joka ihminen saa tiedot asiasta, mutta, mutta ei ole mitään mahdollisuutta velvoittaa häntä maksamaan. Tällaistakin tarvitaan. Ja sitten te puhuitte siitä, että ole budjettia, erityistä budjettia koskisi tietää, tieturvallisuutta. On on ollut hiukan varoja, mutta niitä oli käytetty, koska joka vuosi tilastumistuin totesi, että varoja on ollut käytetty. Nyt on totta, meillä on budjetti, jossa on yksi verkkojen Euroopan väline, ja siinä ovat horisontaalisesti mukana myöskin nämä turvallisuuskysymykset, siis tieturvallisuuskysymykset, joten me voisimme jos ehdottaisi jonkinlaista mallia sille, että jo nyt ryhtyisimme käynnistämään jonkinlaista hanketta, jolla parannettaisiin ää, tätä budjettia ajatellen tulevaisuutta. Tämä on ollut perustavaa laatuista. Te puhuitte myös siitä, mustialueita ovat, ovat myöskin, ää, jotka liittyvät kaupunkialueisiin. Me tarvitsemme jotenkin tällaista myöskin tähän ää, verkkojen Eurooppa välineeseen tällaista mahdollisuutta. Nyt sitten herra Mers, te kerroitte meille aivoista, mutta se mitä me nyt näemme on, että on tapahtumassa automatisoitumista. Minulla ei ole autoa, mutta, mutta vuokran autoja. En, en näitä, näitä suuria autoja. Aina on tällainen pysäköintiin avustava automatiikka ja autoja automatisoidaan ja silloin aivot jäävät sitten pohtimaan asioita, voivat jäädä ajattelemaan, mikä on sitten hyvä asia tai huono asia, mutta miten te näette asian, jos ajatellaan turvallisuutta, että autoilla kuitenkaan tulee omaa mitään sisäistä aivoa, vaan ne ovat tällaisia algoritmeja, joita vasta haluaisin tietää, mitä ajattelette, mitä näihin pitäisi suhtautua. Sitten kolmansissa maissa pitäisi, voidaan tehdä enemmän, meiltä on pyydetty sitä. Ajatellaanpa esimerkiksi kehityksen demokratisoitumista, jo silloin on nähtävissä yksi asia, on kaupungeissa, jotka kehittyvät siellä tilanne on erittäin hirvittävä jalankokeen osalta. On maita, jotka rikastuvat, joiden BKT kasvaa, mutta jossa liikenne on todellakin kuollut sellaisiin johtaa tapauksiin. Yksi Marokko pyytää meitä apua näissä tietoturvallisuuskysymyksissä. Haluaisin tietää, mitä te näistä haluatte sanoa. Paljon kiitoksia. Monia puheenvuoropyyntöjä on, joten puheaikaa vain puolitoista minuuttia, jotta vastausaikakin on Taylor, Koch, Kluun, Selanova, Lundgren, Delliikin muun muassa löytyvät puhe, puheenvuoro listalta. Keith Taylor ensimmäisenä, olkaapas hyvä. Chair. Niin, minuutti puheenjohtaja. Kiitos. Kaksi aivan lyhyttä kysymystä. Molemmat komission suuntaan. 30 kilometrin nopeusrajoitusalueet kaupunkialueilla. Katsotteko, että ne toimivat? Ja miten EU voi tukea niiden laajentamista? Toiseksi mainitsitte ajoneuvojen turvallisuusasetuksen päivittämisen. Mitä on odotettavissa erityisesti jalankulkijoiden osalta tai kenties voitaisiin ajatella myös pyöräilijöitä? Tässä nämä lyhyet kysymykset. Danke sehr, also for the shortness. Ismail Ertug. Kiitokset kollega Ertug seuraavana. Niin. Oikein paljon kiitoksia asiantuntijoillemme. Pari kysymystä. Vuosien ajan Euroopassa on puhuttu turvallisuustason nostamisesta kuolonuhrien välttämiseksi teknisin toimin tai turvallisin ohjaamoin paraskaan lainsäädäntö ei riitä, jos täytäntöönpano kansallisella tasolla mättää, joten kysyisinkin teiltä, että miten arvioitte komission toimia kansallisella tasolla, eli miten lainsäädäntöä sovelletaan. Minä mielelläni puhun automatisoidun ajamisen puolesta, mutta komissiolta kaipaan edelleen jonkinlaista vihreää kirjaa tai ajatusten kokonaisuutta tähän liittyen vastuukysymykset ja muut ovat vielä aika lailla auki, joten haluaisin kuulla, mitä te olette mieltä näistä. Kiitoksia ja seuraavana edustaja Koh, olkaa hyvä. Niin, Minulla olisi konkreettinen kysymys Tispolin edustajalle. Onko teillä ohjelmia EUn tietosuoja määräysten osalta Tispolin sisällä tai yhteistyössä Frontexin tai Europolin kanssa, vai toimivatko asiat? Kiitos ja seuraavana Jackie Foster. Thank you, Chairman. Um, sorry. Kiitos puheenjohtaja. Ikävä kyllä en ollut keskustelun alussa paikalla. Minulla olisi kuitenkin kolme neljä kommenttia. Ensinnäkin pyörät. Minulla on pyörä ja myös auto. Pyöräilijät rikkovat äh, sääntöjä, heillä ei ole valoja, menevät äh, punaisilla valoilla ja ovat totta kai haavoittuvassa asemassa. Sitten autokuski tai äh, rekakuski joutuu ongelmiin törmäystilanteessa. Minusta pitäisi olla jonkinlainen vakuutus myös pyöräilijöille se ensimmäiseksi. Minä kyllä tuen kovasti pyöräilyä ja pyöriä. Toiseksi onnettomuudet kaupunkialueilla. Meillä on viimeisen 20 vuoden aikana tehty monenmoista. On esimerkiksi suojateitä, alikulkutunneleita. Koulut tulisi huomioida entistä paremmin. Usein lapset ovat mukana tällaisissa onnettomuuksissa. No sitten tietoisuus yleisesti. Minusta ajo, ajamisstandardit eivät ole parantuneet, vaikkakin teknologia, tekniikka on helpottanut auton ajamista – on liian paljon ihmisiä rateissa, jotka eivät ole tietoisia siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja kuinka lujaa he ajavat. Pitäisi olla tiukemmat äh, ajokorttitestit tai enemmän valvontaa. Ja sitten vielä moottoriteistä kommentti. Olet aivan oikeassa, nopeus tappaa. Äh, tämä pätee myös moottoriteihin. Minä olen ollut autolla äh, ja ajanut 30 mailia tunnissa moottoritiellä. Sitten jos joku ajaa hitaasti moottoriteellä, niin rekatkin pyrkivät ohitse. Ainakin yhdistyneessä kuningaskunnassa siellä valot vilkkuvat ja toteavat, että nyt sitten sataa, no sade oli jo tiedossa. On niin paljon viestejä joka puolelta tulossa kuljettajalle, joka yrittää sitten näitä seurata, että ihmiset eivät sitten usko, jos tositilanne on kyseessä täytyy pohtia sitä, minkälaisia viestejä kuljettajalle annetaan, ja näin tätäkin kautta voitaisiin moottoriteillä onnettomuuksia välttää. Kuka tahansa panelisteista voi kommentoida. Klun. Kiitos, ja edustaja Klun seuraavana. Chairman, thank you. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Paljon infoa on saatu, ja erityisesti meidän täytyy tehokkaasti toimia tieturvallisuuden osalta ja määritellä tavoitteet uhrien määrin osalta. Mitä tulee päihtyneenä ajamiseen? Mitkä olisivat parhaimmat tavat puuttua päihtyneenä ajamiseen ja ylipäätään alkoholin käyttöön ja näihin alkolukkoihin? Eli millä tavalla tämä saataisiin tieturvallisuus kokonaisuudessa huomioitua? Kiitoksia seurana kollega Karima Deli. Kiitos puheenjohtaja. Olen aika lailla surullinen siitä, että kukaan panelisteista ei ole maininnut taloudellisia kustannuksia, joita onnettomuuksilla on, ja niitä vaikutuksia, joita tällä on terveyteen ja terveysalan kustannuksiin. Tämähän on tärkeä tekijä, kun keskustelua käydään myös hallitusten ja valtion päämiesten keskuudessa. Täällä sanotaan, että ei tämä ole helppoa ole, kun johtajat sanovat äh, sitä ja tätä, ja tämä on toissijaisuuskysymys. Mutta komission rooliin kuuluu se, että aika ajoin täytyy hieman patistella. Parlamentilta odotetaan kovasti. Minä kyllä odotan komissiolta paljon, jotta jäsenvaltiot saadaan tässä linjaan. Teidän täytyy myös ottaa valvontaa, koska jäsenvaltiot eivät ota käyttöön sitä lainsäädäntöä, joka niiden tulisi säätää. Minä olen esittelijä kestävässä kaupunkiliikennemietinnössä ja siihen on juuri kirjattu se, että tämä 30 kilometrin, kilometrin nopeus rajoitus otetaan käyttöön. Meillä on kaupunginjohtajien kokous. Kaikki kaupunginjohtajat voidaan koota yhteen ja todeta, että 30 kilometriä joka paikkaan voimaan. Ja sitten tärkeä kysymys, josta kukaan ei ole vielä puhunut, se, että olisi eurooppalainen ajokortti, joihin noudatettaisiin uusia kriteereitä. Onko tämä komission suunnitelmissa? kun havaitsen, että rajat ylittävissä sopimuksissa, sanoin tässä aivan näin hihasta, mutta esimerkiksi italialainen ajaa tutkaan ja joutuu sitten maksamaan sakkoja vaikkapa Ranskaan, ja silloin kun kyse on tiedon vaihdosta Euroopan tasolla, niin kaikki nämä kysymykset, mikä nyt on oikein tilanne? Tällä tavalla voitaisiin taistella liikenneturvallisuuden puolesta nimenomaan. Danke, bitte. Kiitos. Ja seuraavana edustaja Lundgren. English now. Puhunkin englantia tällä kertaa. Olen aika yllättynyt siitä, että on niin monia ihmisiä, jotka eivät käytä turvavyötä tai ajavat alkoholivaikutuksen alaisena. Te kaikki tiedätte, minä olen autofanaatikko, minulla on seitsemän autoa ja kaksi kilpa-autoakin. Minä rakastan rallia, jos voin ajaa niin kovaa kuin mahdollista soratiellä metsässä. Mutta tätä varten on erityisiä turvavälineitä, on olemassa rakenteita sisällä ja erityinen turvavyö. Mutta tämä on ainoa, mikä pelastaa hengen, jos jotakin menee vikaan kilpailun aikana. Minä olen ajanut vakavia kolareita ja joka kerta olen vain sitten avannut turvavyön ja kävellyt ulos autosta. Olen aina miettinyt sitä, miten on mahdollista, että autojen valmistajat eivät tee yksinkertaisempaa versiota tällaisesta auton sisä, rallioton rakentavasta häkistä, koska olisi, voisi olla mahdollista rakentaa kevyempi versio, joka olisi rakennettu henkilöauton rakenteisiin sisälle. Ehkä autojen valmistajat voisivat tehdä tässä asiassa todellakin jotakin. Sitten olemme kuulleet tästä isästä älykkäästä nopeuden säätelystä. Ja minä en pidä siitä. Minä en pidä tällaisesta isoveliasenteesta, että minulle kerrotaan, mitä minun pitää tehdä. Kiitos. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Selanova. Děkuji za slovo a vlastně ten můj dotaz e, se... Paljon kiitoksia. Kysymys komission edustaja Schmidtille. Voisitteko kertoa jotain kuulemaanne liittyen, erityisesti mitä kollega Curden totesi siihen liittyen, että todellisista onnettomuuksista on aika lailla vähän tietoa tarjolla. Voisiko komissio auttaa tällä saralla? Ja toinen asiani liittyy tavoitteeseen vähentää vakavien loukkaantumisten määrää. Kaikki panelistit viittasivat tähän ja monet parlamentaarikot ovat sitä mieltä, että tavoitteen asettaminen olisi tärkeä asia jo siitä syystä, että strategia ilman tavoitetta ei ole kovinkaan tehokas. Monet ovat allekirjoittaneet kirjallisen julistuksen Kollega Schmidt oli aika lailla optimistinen puheenvuorossaan. Olisi voinut kuvitella, että hän kertoo meille tavoitteista, mutta ehkäpä komissio sitoutuu näihin tavoitteisiinsa. Niin, kiitoksia. Komissiohan puhui muun muassa ajoja lepoajoista, eli että niitä ei ainoastaan määrätä jossain, vaan että valvontaa toteutetaan myöskin kansallisella tasolla. Eli lainsäädännöllä ei ole mitään merkitystä, mikäli sen noudattamista ei valvota. Ja sitten, niin kuin Fosterkin totesi, nopeuksiin liittyen olisi paikallaan valvoa myöskin pyöräilijöitä, jos he ajavat yöllä ilman valoja. Turha valittaa, että käy huonosti, jos yöllä ajaa kolarin ilman valoja. Mutta valvontaa ei toteuteta jos katsotaan Berliinin suuntaan, niin poliisilla on 20 ajoneuvoa, jotka valvovat nopeuksia, mutta niitä käytetään päivittäin keskimäärin 11 minuuttia. Syynä on se, että poliisilla on aina jotain muuta tekemistä. Ja jos tällainen kuva syntyy, eli voin kaahata Berliinissä ajoneuvolla kuin ajoneuvolla, tietän, että mitään ei tapahdu, niin tietenkin onnettomuuksia kyllä sattuu. Ja viime vuonna ja viime vuosien aikana onnettomuuksien määrä on kasvanut kasvamistaan johtuen valvonnan puutteesta. Mitä komissio voisi tehdä? Ajo- ja lepoaikojen osalta te teette turvallisuuden hyväksi paljon kuljettajien ja muidenkin liikenteeseen osallistuvien hyväksi, mutta miten voitaisiin sitten toimia kes- kaupunkialueilla näiden nopeusrajoitusten suhteen? Nyt vielä lyhyesti vastauksiin. Kollega Smith ensimmäisenä. Kiitos, herra puheenjohtaja. Minä yritän selvitä tässä käytössä olevassa ajassa näistä tiedoista. Meillä uskoakseni on riittävästi tietoja ennen kaikkea, mitä tulee kuoleman tapauksen tieliikenteessä, mutta sitten onnettomuustutkimus, siis se, että tutkitaan yksittäisten onnettomuuksien syitä, se on paljon kustannuksia vaativaa toimintaa, ja tällaista ei ole eurooppalaisesti vielä. ojaammin vaikea panna sellaista toimeen. Valitettavasti myöskään verkkojen Euroopan välineillä, väline, verkkojen Euroopan välinevaroilla varoillakaan sitä ei voida rahoittaa. Sitten näihin vakaviin vammoihin, niin jos vaan sanoisin, että olemme kaikki samalla linjalla. Tavoite, että tiettyjä, olisi ollut tiettyjä tällaisia tavoitearvoja. Se on toiminut erittäin hyvin menneisyydessä ja mitä tulee sitten kuolemantapauksiin onnettomuuksissa – meidän pitää katsoa, miten vakaita ne tiedot ovat, joita me saamme jäsenvaltioilta, minkälainen kuva siitä syntyy. Ja aikaa sitten näemme, milloin voimme sitten ryhtyä Euroopan unionina asettamaan tavoitteita asialle. Mutta tällä hetkellä mikään ei estä jäsenvaltioita ja kaupunkeja asettamasta tavoitteita kuolemantapauksien vähentämisen osalta. Se on aivan mahdollista. Mutta sitten toinen asia. Infrastruktuuri ja 30 kilometrin nopeusrajoitus. 30 kilometrin nopeusrajoitus auttaa kuolemantapauksien ja vakavien vammien välttämisessä. Miten tähän päästään? Kuka, kuka on toimivaltainen? Ja tässä todellakin on esittävä kysymys siitä, onko tämä asia, joka kuuluu Euroopan unionille, pitääkö sen määrätä yksityisille kunnille, miten sen, niiden tulee toimia asiassa, vai pitäisikö enemmänkin rohkaista kuntia ottamaan asiaa vakavasti, niin saadaan toimivaa ja toimivia ja valvottuja 30 kilometrin äh, nopeusajatusalueita, joilla on kouluja ja niin edelleen. Tässä yhteydessä ajalla senderin kysymys on myös äh, tärkeä. Meillä on direktiivi, joka koskee tieliikenneturvallisuuden äh, hallintaa, ja se pitäisi työstää uudestaan. Jos kaikki menee hyvin tämän vuoden lopulla, ensi vuoden alulla, alussa me pystymme asettamaan jonkinlaisen esityksen nähtäväksi. Tämä nyt on hiukan spekuloivaa, mutta tämä on kuitenkin tärkeä kysymys. Tuo direktiivi nimittäin johtaa sellaisiin periaatteisiin, että ennen kuin ryhdytään rakentamaan mitään, ylipäätään pohditaan sitä, mitä vaikutuksia sillä on tieturvallisuuteen, ja silloin voidaan myöskin valvoa sitä, miten toimeenpanos tapahtuu. Jos tämä sovelletaan Euroopan verkoissa, niin silloinkin, jos se hyvin vakiintuu jäsenvaltioihin, on mahdollista, että se laajenee kaupunkialueille. Ja sitten tämä yleinen turvallisuuslainsäädäntö vielä, se on hyvin tärkeä alue. Kollega DG Grossissa tekee työtä tämän, tämän alueella tällä hetkellä. Siinä on kokonainen luettelo teknisiä tukijärjestelmiä, jotka voivat suojella ennen kaikkea heikkoja osanottajia liikenteessä. Tehän tiedätte, että meillä on direktiivi, joka koski mittoja ja painoja ja sitä muutettiin. Ja nyt on tarkoitus sen yhteydessä ja siihen siirtyvien lainsäädäntösten yhteydessä tehdä todellisia ehdotuksia siitä, miltä uusien kuorma se näyttää, että näkyvyys varmistetaan ja myöskin heikompien liikenteen osallistujien turvallisuus. Ja sitten nämä tukijärjestelmät kuljettajia varten ja myöskin alkoholi. Totta kai se on vakava asia, mutta se on asia, joka liittyy koulutukseen silloin, kun ollaan valmistautumassa ajokortin hankkimiseen, mutta mitä lainsäädännön kautta olisi saatu aikaan vuonna 2000 oli se, että meillä olisi ollut yhtenäinen eurooppalainen koulutus nimenomaan ajoopetuksen alueella. Se on jäsenvaltioiden käsissä kokonaan. Mitä komissio voi tehdä, on antaa suosituksia niin, että koulutuksessa olisi parempaa harmonisointia ja että voitaisiin välttää ongelmia, joita tällä hetkellä on. Kaksi ja puoli minuuttia on liian vähän näin moniin kysymyksiin vastaamiseksi. Tiedän, tiedän, mutta kiitokset kuitenkin. Seuraavana kollega Townsend. Much, um... Paljon kiitoksia. Vastaisin joihinkin kysymyksiin ja kommentteihin sanomalla seuraavaan päihtyneenä ajaminen. Tämä on yksi kolmesta kuolokolareiden pääsyistä. Yleisen turvallisuusasetuksen tarkastuksen kautta yritetään varmistaa, että kaikkiin ajoneuvoihin voidaan alkolukko lisätä. Syyn on se, että lukkoja käytetään muun muassa päihtyneen ajamiseen sortuneiden henkilöiden uudelleen kouluttamisessa meidän tulisi laskea myöskin promillerajoja, mutta me tarvitsemme myöskin lainsäädännön täytäntöönpanoa ja tietoisuuden lisäämistä. Poliittinen ja sosiaalinen toimintatapa, siihen pitää saada muutoksia aikaiseksi. Mitä tulee ylinopeuksiin, se on yksi keskeinen toiminta-alueemme. Me tarvitsemme lähestymistä, joka on laaja-alainen kollega Lundgren, me puhumme älykkäistä nopeusavustimista, eli annetaan tietoa, minkälaisia nopeusrajoituksia milläkin tieosuuksilla käytetään. Ja mitä tulee infrastruktuuri, turvallisuusdirektiivi, sen muuttamista odotamme, koska sitä kautta saadaan myöskin maaseututieillä ja kaupunkialueilla nopeuksia laskettua. Näillä neljällä välineellä on vaikutuksia, myöskin infrastruktuuriturvallisuus kysymyksiin. Ja sitten mitä tulee rekkaturvallisuuteen, on hyvä, että tämä asia on komission esityslistalla muun muassa kokoihin ja painoihin liittyen. Tärkeimpänä asiana on se, että rekkojen valmistajat joutuvat suunnittelemaan rekkojen keulat turvallisimmiksi Näin suojellaan jalankulkijoita, pyöräilijöitä ja autoilijoita ja sitten myöskin suunnitellaan keula sillä tavalla, että auton, keulan alle ei ole niin helppo jäädä. Mitä tulee sitten panopuoleen? Me odotamme nyt täytäntöönpanoon liittyvää raportointia Ja on varmistettava, että meillä on olemassa tietoa siitä, että millä tavalla eri maissa nopeuksia valvotaan. Mitä tulee tavoitteista, on hyvä, jos tällaisia tavoitteita lähdettäisiin komission puolelta asettamaan kiitoksia. Kiitoksia seuraavana edustaja Rikuur. puheenjohtaja. Yksi suora kysymys tuli meille. Onko tietosuojaan liittyen ongelmia? Kyse on operationaalisesta tiedosta, joka tulee jäsenille ja myös Europolille. Meillähän on hyvä yhteistyösuhde. Me esitämme parhaita käytäntöjä, helpotamme tätä vaihtoa, mutta jos puhutaan operationaalisesta tiedosta, niin kyse on kansainvälisestä laista ja sen sellaisesta. No sitten itse toimin. ISA tarkoittaisi meille sitä, että kapasiteettia vapautuisi, joka nyt täytyy käyttää nopeusvalvontaan. Jos kapasiteettia saataisiin, voisimme lisätä esimerkiksi alkoholivalvontaa ja muita tehtäviä. Nykyään esimerkiksi matkapuhelimen käyttö on kasvava syy onnettomuuksille. Kapasiteettia voitaisiin ottaa sinne. Olemme kuulleet paljon siitä, että hyviä sääntöjä toki voi olla, esimerkiksi 30 rajoituksia kaupungeissa, mutta jos sitä ei täytäntöön panna, niin eihän se käytännössä ole 30 kilometrin alue. Monissa jäsenvaltioissa varoja on vähennetty poliittisen kriisin takia. Varoja on myönnetty vähemmän liikennevalvontaan, liikennepoliisin työhön ja myös yleisesti liikenneturvallisuustyöhön. Tämä on todella sääli. Eh, eh, ihmishenkien säästämisessä ei voi säästää rahaa jos valistus toimii, niin poliisille ei jää työtä ja siitä me olisimme tyytyväisiä, jos kukaan ei saisi surmansa tieliikenneonnettomuuksessa. Tätä haluaisin korostaa myös komissiolle ja parlamentille, niin nämä voisivat kannustaa jäsenvaltioita pitämään nämä varat budjeteissa niin, että tieturvallisuus olisi kriisin aikanakin prioriteetti. Paljon kiitoksia. Sitten vielä edustaja Mers. Danke, Herr Vorsitzender. Ich werde auch auf Deutsch reden jetzt. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Meidän alkuun Saksaa minunkin puolelta paljon olisi sanottavana, mutta kaksi minuuttia siihen vaan ei riitä. Meidän pitää katsoa enemmänkin ihmisiä liikenneturvallisuudesta puhuttaessa. Niin kuin sanottiin, ihmiset voivat tehdä virheitä, mutta meidän täytyy kuitenkin katsoa selkeästi näitä eroavaisuuksia. Niin, tämä ylinopeus, päihtyneenä ajaminen tai turvavyön käyttämättä jättäminen eivät ole tärkeitä asioita, vaan lisäksi tähän tulee myöskin tämä lasten turvaistuinten käytön laiminlyöminen. Lapset tutkimusten mukaan ovat kylläkin turvaistuimessa, mutta heitä ei ole kunnolla kiinnitetty Minullakin on lapsen lapsia ja pelkäsin, että noinkohan olen kiinnittynyt heidät turvallisesti ja oikein, mutta sitten katsoin käyttöohjeita ja niistäkään ei mennä saada kunnolla selvää, että miten se pitäisi mennä. Meidän täytyy tutkimustyötä harjoittaa, katsoa missä onnettomuudet sattuvat, miten tilanteeseen voitaisiin puuttua, jotta vastaavilta onnettomuuksilta vältyttäisiin. Eli tällainen molialainen onnettomuustutkinta, eli lisää infoa, mitä, milloin, miten jotta tiedetään, mitä pitäisi jatkossa tehdä. Ja sitten vielä tämä eteen pyramidikaavio. Ylhäällä siellä haavoittuvimmat, eli lapset, pyöräilijät, jalankulkijat ylipäätään, he ovat haavoittuvaisia, mutta autoilijat, heillä on suurpi vastuu, he ovat suoja, ikään kuin suojatummassa ympäristössä – auton sisällä. Pari vuotta sitten lapsi loukkaantui tieliikenteessä ja sanottiin, että eihän jalankulkija voida pistää vastuuseen tieliikenneonnettomuudesta, kun se on kuitenkin se heikompi osapuoli. Ja mitä tulee sitten ajoneuvojen määrän vähentämiseen ja jalan ja pyörin liikkumisen lisäämiseen, mikä siinä. Ja sitten kustannukset. Kustannukset ovat paljon paljon suuremmat, jos katsotaan minkälaisia jälkikustannuksia terveydenhuoltojärjestelmän käytön kautta syntyy. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia seuraavaan ja viimeiseen asiakokonaisuuteen, teiden käyttäjiin, ajoneuvojen valmistajiin ja avustusjärjestelmiin. Ja nyt pyytäisinkin uusia panelisteja tulemaan tänne eteen. Kiitoksia. So wie gesagt, es geht Kuten sanottu, nyt on kyse tieiden käyttäjistä, ajoneuvojen valmistajista ja avustusjärjestelmistä. Ensimmäisenä VCD-liikennejärjestöstä Saksasta. Kollega Kurczek, seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. So, um, sehr geehrter Herra puheenjohtaja, hyvät edustajat, hyvät naiset ja herrat. myös kiitokset kutsusta osallistua tähän paneeliin. Minä olen Matias Kotsek, edustan Saksan liikenneklubia VCDtä. Me toimimme kestävän liikenteen edistämiseksi, me haluamme hyvää rahtiliikennettä ja me toimimme kaikkien ympäristöystävällisten liikkuvien ihmisten puolesta. Me haluamme toisiaan huomioonottavia ihmisiä, jotka autolla, jalan, polkupyörällä, rautateitse tai julkisella kulkuneuvoilla ovat liikkeellä. Se, että otetaan toisia huomioon ja edistetään turvallisuutta, edetään kampanjoita, jotka maksavat paljon, mutta vaikutukset välttämättä riitä. Olemme kuulleet siitä. On myöskin puututtava rikkomuksiin, on ottava sääntöjä käyttöön ja vietävä ne lävitse, toteutettava ne. 70-luvulla jakautulla turvallisuuden käyttöönotto osoitti tämän vetomukset turvallisen tien puolesta ja sitten sakko, sen käyttö Saksassa vuonna 1984 johti siihen, että yli 90 prosenttia kuljettajista käyttää nyt sitten turvavyötä. No niin. No. Zu zwei. Okay, ist nicht so wichtig. <clears throat> Ähm, Vision Zero ist das... Niin, tämä Nollavisio on EU-tavoite, mutta Saksassa liikenneuhrien lukumäärä on kasvanut vuosina 2014-2015 ja tekniset ratkaisut, ja, ja paremmin terveydenhuolto vähentävät kuitenkin turvallisuutta, koska tämä johtaa sitten taas riskikäyttäytymiseen liikenteessä, eli nämä tekniset turvallisuusjärjestelmät, joita on uusissa autoissa, ne äh, sitten äh, kuljettajien taholta tavallaan äh, vaikutuksensa menettävät silloin, kun kuljettajien autoskäytäminen puuttuu tehokasta. Voisi olla pelkästään nopeusajatukset ja myöskin tällainen kuljettajaton ajaminen, mutta jos vain puhutaan nopeusajatuksista, esimerkiksi moottoriteillä, voi voi olla aivan varma siitä, että heillä Kurtensillakin on ollut tosi hienoisia kommentteja omassa puheenvuorossaan. Ich fokussiere ein bisschen auf Deutschland. Keskityn nyt hiukan Saksaan. Saksa on ainoa maa, jossa moottoriteillä ei ole nopeusajoituksia. Saksassa sanotaan, että nopeusrajoitukset, että Saksassa sanotaan, että moottoritiet sinänsä ovat turvallisia, suhteellisesti verrattuna eh, teiden pituuteen näin onkin, mutta mitä enemmän liikennettä on, sitä useammin on itse asiassa myöskin eh, nopeusajatuksia, joten ne tieosuudet, joilla on nopeusajatus, siellä on en, liikennetiheys myös suurempi, joten suu, riski eh, aut, kohti, siis ilmapuolinen nopeusrajoituksia on suurempi, mutta ei kuitenkaan Eh, katsottuna tieosuuksittain. Infrastruktuurin osalta voidaan sanoa, että parempi infrastruktuuri johtaa korkeampiin nopeuksiin ja voidaan sanoa, että ei rakentaminen, laajentaminen aina vain ole tuloksiin johtavaa. Pitää myöskin valvoa nopeusrajoituksia. Nopeusrajoituksien tehokkuudesta on meidän klubimme tiedossa vain yksi ainut selvitys Saksassa. Siellä katsottiin vähemmän ajettua moottoriteosuutta Wittstockin ja Norwopinin välillä Brandenburgissa 2010. Siellä otettiin käyttöön nopeusotus liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Tätä tilannetta seurattiin tieteellisesti. Hampurin ja Berliinin välinen moottoriteosuus siellä oli nähtävissä onnettomuuksien määrän lisääntyminen voimakkaasti, jotka liittyivät myöskin tavallista suurempaan kuolleisuuteen Vaikkakin tuo reitti on suora, näkyvyys on hyvä, nopeusrajoituksen käyttöönoton myötä vuonna 2003 kuolemantapauksien määrä laski valtavasti ja vuonna 2003 jopa nollan tasolle. Kokonaisuudessaan siellä on 75 prosenttia vähemmän kuolemantapauksia liikenneonnettomuuksissa ja tämä on nyt sitten tällä hetkellä sama suuntaus kuin ylipäätään Saksassa, eli vähitellen laskevat luvut. No niin. Nopeusotus Saksassa on hyvin tärkeä Euroopallekin. Ensinnäkin Euroopan kautta joudutaan äh, rakentamaan tai ottamaan käyttöön ajoneuvoja, jotta ne voivat myöskin toimia EU-tasolla moottoriteille. Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Toinen asia on sitten korkeimmat äh, nopeudet johtavat myöskin voimakkaampiin moottoreihin, jotka sitten kaupunkiliikenteessä aiheuttavat suuremman energiankulutuksen, joten CO2-päästöt koko Euroopassa ja maailmassa ovat, äh, on sellaista, että siihen vaikuttaa kielteisesti se, että Saksassa ei ole nopeusajatuksia ja että on saksalaisia autoja. Sitten tämä äh, tieliikenteen osalta miettää nämä nopeusajatukset vielä, että tämä 230 kilometriä tunti, se, että se on yksiselitteinen äh, kuljettajien kannalta, että suljetuilla paikakunnilla asutusalueilla tämä on 30 kilometriä tunnissa tämä nopeusajatus. Totta kai muilla teillä voidaan ottaa käyttöön tämä 50 km nopeus, mutta tämä kuitenkin johtaa siihen, että kuljettaja on aina vaarassa, että kun ei ole mitään kylttiä, siksi myöskin turvallisuuden kannalta on hyvin tärkeää, että on tämä nopeusrajoitus. Ja taajamien sisällä on myöskin näyttävä, että 95 prosenttia onnettomuuksista – joissa on osallisena lapsia, pyöräilijöitä ja kulkijoita. Niistä siis 95 prosenttia on autorioiden aiheuttamia ja on mahdollista vähentää tällaisia onnettomuuksia. Pitäisi myös ajatella, että mikään muu tekninen laite, joka vuodessa aiheuttaa 22 000 kuolemantapausta, ei saisi toimintalupa Euroopan unionin alueella, joten tämä on hyvin tärkeä asia, ajattelen menomaan tieturvallisuutta. Ja kiitos, että te huolehditte siitä. Meidän vaatimuksemme ovat Euroopan laajuinen ajonopeus moottoriteillä 130 km tunnissa, siis paikkakuntien sisällä 30 km nopeus, ja myöskin se, että pitäisi siirtää liikennettä rautateille ja julkiseen liikenteeseen – ja raskaita ajoneuvoja pitäisi verottaa voimakkaammin, esimerkiksi kultsautoja lähtien liikkeelle arvostokan 2,5 tonnia pitäisi myös ottaa käyttöön erillinen nopeutus, ei mitään megarekkoja ja alhaisemmat alkoholiraja-arvot, jotta nämä olisivat hyödyllisiä koko Euroopalle. Kiitos. Kiitos. Danke sehr. Der nächste Oikein paljon kiitoksia. Seuraavana kollega Nunes de Mura Eurocare-järjestöstä. Olkaapa hyvä. Um, Marian, can I ask you to change the slides? Hyvää iltapäivää. Olen Paolo Nunes de Mura ja toimin Eurocareissa täällä Brysselissä. Tästä näette nettisivustomme edustamme mitä kansalaisjärjestöjä, jotka käsittelevät alkoholin vaikutuksen kautta syntyneitä ongelmia tieliikenteessä ja me tarkastelemme erityisesti tieliikennekysymyksiä, kuten tästä nettisivustomme yläosasta näette, niin me tuemme tieturvallisuustyötä, jota WHOssa tehdään. Me tuemme myöskin ETSCn työtä. Tällä hetkellä tuemme siis tätä käynnissä olevaa tieturvallisuusneuvoston kampanjaa, eli että komissio esittäisi tavoitteita vakavien tieliikenne onnettomuuksien uhrimäärän laskemiseksi. Meillä on olemassa omat suosituksemme päihtyneenä ajamiseen liittyen. Eli tiivistetysti voidaan sanoa, että meillä pitäisi olla nolla toleranssiraja, eli alkoholia ei pitäisi nauttia laisinkaan, jos rattiin aikoo tarttua. Me haluamme myöskin laajempaa harmonisointia eli että promillerajat olisivat Euroopan laajuisesti harmonisoidut. Täällä on puhuttu lainsäädännön täytäntöönpanosta. No, lakia on pantava täytäntöön ja sitä varten on varattava riittävästi resursseja. Puhallustesteihinkin on varattava riittä, riittävästi voimavaroja me suosittelemme myöskin, että ajo kokeiden osalta lähdetäisiin harmonisoinnin tielle ja siihen liittyvää informaatiota olisi tarjolla ja me haluaisimme kieltää alkoholin myynnin huoltoasemilla ja liikkeissä, jotka ovat teidän varsilla. Ja ammattikuskien ajoneuvossa käytettäviä alkolukkoja tulisi ottaa käyttöön. Ja alkoholiteollisuuden pitäisi merkitä pulloihin ja tölkkeihin tietoa siitä, että päihtyneen ajaminen on vaarallista. Kuten jo sanoin, on olemassa suosituksia alkoholin haittavaikutuksia tieliikenteessä, mutta meidän täytyy katsoa asiaa myöskin laajemmin, mitä tulee päihtyneenä ajamiseen. Tällä hetkellä ongelmana on lain täytäntöönpano ja tiedotus ja sen puutteellisuus. Meillä on unionissa ongelma, joka liittyy alkoholiteollisuuteen. Me kaikki olemme tietenkin sillä kannalla, että päihtyneenä ei pitäisi ajaa. Alkoholiteollisuus taas kylläkin tukee tätä ajatusta päihteiden ajamisen vähentämiseksi, mutta samalla he vesittävät näitä ponnistelujamme. Eli eivät ole valmiita tekemään sen enempää asian hyväksi. Yksi esimerkki. WHO ja OECD ovat sanoneet, että hinnoittelulla on keskeinen merkitys ja alkoholiteollisuus, niin kyse on vain parista esimerkistä. Skotti hallitus aikoo ottaa vähimmäishinnan käyttöön, niin sitten se ei teollisuudelle kelpaa. Hallitus on vedonnut WHOn tieteelliseen näyttöön ja nyt tätä tasoa yritetään lähteä vesittämään. Tämä nyt ei liity suoranaisesti vielä lainsäädäntöön, mutta ongelmana on kuitenkin se, että miten tämä asia näyttää eettisestä näkökulmasta katsottuna. Puhun vain alkoholiteollisuudesta. Sehän sponsoroi suurilla summilla F1-toimintaa ja näin syntyy mielikuva siitä, että ajaminen päihtyneenä on sallittua, mutta tämä liittyy myöskin ylinopeuksiin. Täällä on puhuttu päihtyneenä ajamisesta, mutta myöskin ylinopeuksista. Ja tällainen assosiaatio pääsee syntymään ja se ei sovi ja me toivomme, että alkoholin valmistajat vetäytyvät moottoriurheilusta ja urheilusta ja erityisesti F1 kisoista. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Ja seuraavana kollega Burzio ASEAsta eli Euroopan autovalmistajien yhdistyksestä. Olkaa hyvä. Good afternoon, ladies. Kiitos, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Kiitos, että saan mahdollisuuden osallistua tähän tapahtumaan asian nimissä. Tässä näette asian jäsenet. Tässä henkilöautojen valmistajat ja sitten muut valmistajat. Tästä kuviosta näette yleisen suuntauksen onnettomuusten määrässä, loukkaantuneiden ja kuolemantapausten määrässä. Suuntaus on myönteinen, niin kuin kollegat aiemmin ovat todenneet, mutta selkeästi tarvitaan vielä lisätoimia. Sitten hieman erilainen näkymä, kun katsomme liikennemäärin suhteutettuja kuolemantapausten määrää määriä. Tässä taulukossa näette, että 59 kuoleman tapausta suhteessa ajettuun kilometrimäärään, mutta tämä määrä vaihtelee maittain. Yhdistynyt kuningaskunta ja Ruotsi suoriutuvat hyvin verrattuna muihin maihin, joissa ajetaan samanlaisissa olosuhteissa esimerkiksi Belgiassa ja Itävallassa. Kolme seikkaa voi edesauttaa liikenneturvallisuutta. Kuljettaja, teknologia ja kulkuneuvo. Kaikkia näitä elementtejä on tutkittava ja on löydettävä integroitu lähestymistapa. Aivan niin kuin tilastotiedot osoittavat, muiden kuin teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia ei ole täysin hyödynnetty. Tästä on konkreettinen esimerkki seuraavassa kalvossa. Ruotsissa, kun otettiin käyttöön erottavat kaista kaistojen välille, niin 76 prosenttisesti voitiin vähentää kuolemantapausten määrää liikenteessä. Autonvalmistajat toimivat aktiivisesti myös aktiivisten turvajärjestelyjen markkinoinnissa niin, että avustetaan kuljettajia välttämään onnettomuuksia – esimerkiksi auto jarruttaa, jos kuluttaja ei tee mitään silloin, kun edessä on este, taikka varoitetaan silloin, kun auto on poistumassa kaistalta. Nämä ovat jo laajassa käytössä. Nyt puhutaan myös yleisen turvallisuusasetuksen päivittämisestä. Autovalmistajat ovat myös aktiivisia, jotta saataisiin netijärjestelmien realistista testausta aikaiseksi. Tämän päivän ajoneuvoissa on jo teknologia, jotka auttavat kuljettajaa ajamaan oikealla nopeudella. Oikeastaan ylinopeuksissa näemme kaksi haastetta. On oltava ensinnäkin yhtenäiset kriteerit Euroopassa ja tien, äh, tien rakenteen on oltava sellainen, että e, kuljettajille tarjotaan tietoa nopeusrajoituksista asianmukaisessa muodossa. No sitten juopuneena ajaminen on selkeästi ongelma. Meillä on olemassa teknologia tällä hetkellä, jotta vältettäisiin, että kuljettaja käynnistää auton, kun hän on juopunut. Välttämättä tämä ei sovellu vielä laajan käyttöön tämä teknologia. Kuljettajan täytyy tietty menettely tässä ensin tehdä. Tarvitaan useita minuutteja ennen kuin analyysi on valmis silloin kun on kyseessä henkilö, joka ei ole alkoholin väärinkäyttäjä, toki tämä toimii, mutta jos on väärinkäyttäjästä kyse, niin silloin ei. Täytyy varmistaa, että kaikkiin uusiin äh, ajoneuvoihin alkolukko voidaan asentaa. Ja aivan niin kuin on mainittu, niin täytyy olla myös ohjelmia henkilöille, jotka ovat syyllistyneet humalassa ajamiseen. Täytyy löytää myös pitkän aikavälin ratkaisuja, jotka eivät ole näin invasiivisia. Tässä näette listan yrityksistä, jotka ovat mukana tämän tyyppisessä hankkeessa, jotta kehitämme teknologiaa viipymättä, eikä kuljettajan tarvitsisi mitään erityisiä operaatioita toteuttaa. Tämä hanke on siis jo käynnissä. Ja vielä ennen johtopäätöksiä yksi kalvo, josta näette suuntauksen trendin EUn autokannan iän osalta. Tällä hetkellä ikä autokannassa on noin 10 vuotta. Jos teknologia tulevaisuudessa tulee kaikkiin autoihin saataville, niin tarvittaisiin teoriassa 10 vuotta, jotta koko autokanta uusiutuisi ja saataisiin tämä teknologia käyttöön. Ensinnäkin tarvitaan kuljettajien käyttäytymiseen ja tieinfrastruktuuriin huomattavia parannuksia. Se vaikuttaa tieturvallisuuteen. Toiseksi nyt keskitytään aktiivisiin turvajärjestelmiin, joilla voidaan välttää onnettomuuksia. Kolmanneksi tieinfrastruktuuritoimet sisältävät potentiaalia tieturvallisuuden parantamisessa. Ja neljänneksi kuljettajan käyttö täyttymis- ja tieinfrastruktuuritoimet toimivat välittömästi, kun taas vaaditaan 10 vuotta, jotta saamme eh, autokannan uusiutumaan niin, että 50 prosenttisesti niissä on uusi teknologia käytössä. Autot ovat entistä enemmän mm, yhteydessä älykkäisiin järjestelmiin ja tämäkin on otettava huomioon pitkällä aikavälillä. Aivan niin kuin kollegat jo totesivat, voimme saada huomattavia etuja keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä automaation kautta tieturvallisuuteen. Kiitos. On Paljon kiitoksia. Sitten viimeinen esitelmöitsijä, kollega Sebastian Feldman, Hollandberger GmbH. Ja vielen Dank für die ein- Kiitos kutsusta. Minä haluaisin kiinnittää huomionne tekniikkaan ja säätelyyn, ajatellen kaikkea kuljettajien avustavia järjestelmät ja sitten kuljettamat, kuljettajat, kuljettajat tai kulkevat autot. Eli nyt olisi Roland Bergeistä muutama sana. Me olemme yritysrakenteesta me olemme ainoa eurooppalaistaustainen huippujohdon neuvontayritys, joka on lähtöisin Euroopasta, ja me Meille on tärkeää se, että olemme vaikuttamassa mielipiteisiin, jotka liittyvät liikkuvuuteen, autoihin ja kulkemoihin, jotka kulkevat ilman kuljettajaa. Ja tästä haluaisin antaa teille nyt hiukan tietoa. Niin, muutama luku aluksi. Kun me nyt aluksi saimme kuulla siitä, miten hirvittävän paljon edelleenkin on liikennekuolemia Euroopassa, niin ehkä muutama sana siitä, miten monia Muissa tapauksissa todellakin ihminen on se, joka aiheuttaa nuo onnettomuudet. Useimmat luvut sanovat, että lähes 90 prosenttia kaikista on liikenneonnettomuuksista on sellaisia, että takana on <clears throat> inhimillisen toimintaa. 96 prosenttia tapauksista kysymys on <clears throat> puhtaasti pelkästään ihmisen siitä, että ihminen on syy siihen, kysymys on huomion keskittymistä muuhun kokemuksen puutteesta, alkoholi, nauttiminen. On lukuisia tekijöitä, jotka puhuvat siitä, että ihmistä, ihmisen ei pitäisi pelkästään luottaa omiin aivoihinsa, vaan että myöskin keinoäly voisi tässä osittain <clears throat> vaikuttaa asioihin. Ja kuin huomaatte, tämä on jo täydellä nopeudella menossa. Markkina- ja asiakastrendit ovat jo sellaisia, että tekniikka seuraa kehitystä, tekee mahdolliseksi liikkuvuuden Mobility 4.0 on jo tullut, ja nyt täytyy sitten vain katsoa, millä erityisillä soveltamisalueilla eri vaiheet äh, tämän äh, itse kulkevien autojen äh, mahdolliset tulevaisuudessa toteutuvat, ja ne kaikki ovat sellaisia, että niihin vaikuttavat monet globaalit tekijät. Olemme tehneet selvityksen, jos ajattelee tätä itse kulkevia autoja, niin kysymys oli Tämän on asioita voidaan pysäyttää enää. Te voitte nähdä, että monet klassiset liikkuvuuden muodot, jos vaikka ajattelet taksia, vuokrautoa, ne äh, voidaan ratkaista hyvin pitkälti tällaisella äh, itse ajavalla autolla. Kysymys on valtaisan suuresta markkina-alueesta, joka on edessämme – maat, organisaatiot, yritykset ovat sijoittaneet miljardeja tähän. Äskettäin eräs saksalainen autovalmistaja vuonna 2017 aikoo käyttää 30 miljardia euroa itse kulkevien autojen eh, asian edistämiseen. Voidaan katsoa, mitä vaikutuksia tällä on, ja pyytäisin, että miettisitte eh, tätä ja loisitte tämän edellyttävät puiteedellytykset. Kun puhumme Euroopasta ja eurooppalaisista kuljettajaa avustavista järjestelmistä. Eurooppalaiset valmistajat haluavat kattavasti ottaa käyttöön näitä järjestelmiä niin, että turvallisuusajatusta tuetaan Euroopassa. 2013 esimerkiksi yli 30 miljardia euroa euro, käyttivät eurooppalaiset valmistajat näihin kuljettajaa tukeviin järjestelmiin ja turvallisuusjärjestelmiin, mikä on hyvin merkittävä. Ja jos katsotte tätä indeksiä, joka liittyy itse kulkeviin autoihin, niin voitte nähdä, että saksalaiset ja eurooppalaiset avustajat Kiinan lippua ei ole Ruotsin lippu vieressä, vaikka ehkä pitäisikin, mutta Euroopassa tämä tekniikan asu, kysymys, mitä tulee kuljettajien tukemiseen ja autonomiseen elämiseen, on asia, joka on keskeinen kysymys ja edellyttää myöskin teidän tukea, tukeanne olen val, val, osoitt, haluan osoittaa, äh, kehitys saattaisi, esityksistä, minkälainen tämä kehitys saattaisi olla. Me puhumme ensinnäkin siitä, miten voidaan äh, välttää tilanteessa, mutkekkaissa tilanteissa äh, ei ole liikaa vaadittu se, miten kuljettaja pitää toimia, vaan että miten voidaan reagoida eri tilanteisiin. Ja toiseksi puhumme siitä, mitä on rutiini, miten monotonisissa tilanteissa, moottoriteillä tai vastaavissa, voidaan paremmin <clears throat> tukea kuljettajia ja välttää monitumuuksia. Ja sitten puhumme, mikä juuri nousi esille, miten vuoropuhelu eh, tieinfrastruktuurin kanssa voisi toteutua. Se on tärkeä kysymys, joka unohtuu monissa keskusteluissa, koska kysymys on kommunikaatiosta, joka voisi ennakovalla tavalla vält- estää liikenteitä. Jos puhutaan autojen välisestä kommunikaatiosta tai auton ja infrastruktuurin välisestä kommunikaatiosta. Silloin autosta tulee tavallaan tällainen osa joukkuetta ja arvioitettavat siitä liikkeelle, että pelkästään varoitukset eh, tie, sääolosuhteen muutoksista, eh, sateista, jäisistä olosuhteista voisivat vähentää 50 prosentilla loukkaantumisia. Jos katsotaan tätä eh, tiekarttaa, joka tässä on, monet asiat nyt ovat tulleet käyttöön. Me juuri puhuimme siitä, että vuokra-autoista löytään yhä uusia piirteitä pysäköintiä tukeviin ratkaisuihin ja kaistavahtijärjestelmiin. Ja nämä auto ajo otetaan käyttöön, jotka voivat toteutet, toimi, mahdollisesti toimivat jopa ilman, että kuljettaja itse toimii auto voidaan pysäköidä käyttäen avainta ilman, että ei istetäkään enää sitten autossa. Ja se, että tapahtuu 10 prosenttisesti jo ajamista ilman varsinaista ohjaamista ja on innovatiivista teknologiaa, joka on jo sellaista, että se voi toimia, jota voidaan käyttää liikenteessä, mutta joka ilman sääntelyä ei vielä ole toteutettavissa Euroopan alueella. Jos me ajattelemme täysin kuljettajista toimivia autoja, niin voidaan kuvitella, että ne ovat olemassa vasta vuodesta 2020-2025 lähtien, sitä ennen niitä ei voida odottaa. Ja lopuksi ne asiat, miten teidän komissiona, mitä mahdollisuuksia teillä komissiona on, on näihin osaltanne vaikuttaa näihin kysymyksiin. Ensinnäkin tällainen verkottunut automaattinen liikenne parantaa huomattavasti tieliikenneturvallisuutta. Tarvitaan poliittista toimintaa ja että täysin voidaan hyödyntää mahdollista teknologiaa. Oikeudellisten puitteiden täytyy vasta teknistä kehitystä ja teknisen kehityksen nopeus ei ole suinkaan alhainen ja innovaatiota ei pidä estää. Täytyy olla Euroopan laajuista oikeusvarmuutta, mutta niin, että kuitenkin tavalla otetaan globaali tilanne huomioon. Sitten viisi asiaa, jotka ovat tärkeitä. Kysymys on äh, välin lupien myöntäminen äh, autoille, miksi Audi kulkee 100 kilometrin äh, tunnopilla amerikkalaisella voltteteillä. Eli on ylipäätään mahdollista käyttää tällaisia tukevia, kuljettajia tukevia järjestelmiä Yhdysvalloissa eri tavalla kuin Euroopassa. Meidän mielestämme on melko katastrofi se, että Viinin sopimus ilmoitettiin äh, syntyneeksi, mutta tästä pantu toimeen. Jos katsotaan äh, tätä, niin vasta 10 kilometrin tunnista tuntemuksesta täytyy pitää kädet ohjauspyörällä. Tämä on vanhentunut sääntö, joka siis sopeuttamista. Sitten kolmas asia turvallisuus ja ongelmien välttäminen. välttäminen. Olemme yhtä mieltä siitä, että 100 prosenttia turvallisuutta ei voi olla. Ihminen, järjestelmä ja tekoäly, nekin tulevat tekemään virheitä. Koskaan ei voida täysin välttää ongelmia. Tämä on fysikaalisesti tämä tilanne tällainen, mutta sitten puhuttaisiin näistä eettisistä kysymyksistä, säätän, ajako lapsen päälle vai törmäänkö itse puuhun, vai haluaisin kuitenkin, että kiinnittäisin huomioon enemmänkin siihen, että olemassa säädellyt puitteet ja turvallisuuspuitteet, esimerkiksi äh, amerikkalainen äh, tiliturvallisuusviranomainen on ehdottanut, että otetaan tällaiset äh, mustat laatikot käyttöihin myöskin autoissa, ja silloin voitaisiin myöskin ajatella sitä, että voidaan paremmin katsoa, missä määrin auton ulkopuolinen tekijä aiheuttaa ongelman, yksi jalankulkija tai polkuperäilijä. Ja tietojen osalta lukkoon tiettyjä yhteisiä periaatteita on kysymys, jotka liittyvät sääntöihin, itsemääräämisoikeus ja tietoturvallisuus. Ja tässäkin uskomme, että keskustelu on ollut hyvää ja rakentavaa, mutta edelleenkin on kysymys, joka liittyy oikeudellisiin puitteisiin, joita vielä ei ole selvitetty. Tässä Euroopan laajuisesti valmistajat ja alihankkijat, niitä tulisi kuulla, jotta viime kädessä tietojen osalta itsemääräämisoikeus on meidän kaikille omissa käsissämme asia, eli se on varma asia tässä mielessä. Sitten luotettavuus, vastuukysymykset esimerkiksi. Tässäkin pitäisi saada aikaan selkeitä säädöksiä, koska muuten markkinat itse luovat näitä sääntöjä. Otan tässä esimerkiksi Volvon sen johtokunnan puheenjohtaja ilmoitti, että onnettomuuksien välttäminen, välttämisjärjestelmä, hän itse ottanut asian hoitaakseen valmistajana. Meidän pitää katsoa, käykö niin, että markkinat itse sääntelevät itseään vai luodaanko kuitenkin oikeudelliset puitteet, jotka liittyvät vastuuseen, valmistajan vastuuseen tai kauppiaan vastuuseen. Ja viime kädessä olen puhunut tästä jo aiemminkin. Infrastruktuuri. Sitä ei saa unohtaa, koska Yhdysvallat ja muut valtiot ovat Euroopan valtiota huomattavasti edellä. Meidän on oltava varmoja valppaita tässä enemmän otevälisen kommunikaation tai autojen ja infrastruktuurivälisen kommunikaation tai ettei me jäisi liikaa jälkeen. Oikein paljon kiitoksia teille kollega Feldman ja kiitokset kaikille muille. Nyt hiukan kiirettä pitää. Minä itse joudun lähtemään, mutta varapuheenjohtaja Koch vetää sitten kokousta tästä lähtien. Oikein paljon kiitoksia kaikille vieraillemme tähän mielenkiintoisen keskusteluun ja puheenvuoro siirtyy nyt kollega Kohille. Ja, drei Anmeldungen von kolme puheenvuoropyyntöä. Lundgren ensimmäisenä. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, speed limits in... Kiitos puheenjohtaja. Niin, nopeusrajoitukset Saksassa. Hieman taustaa. Minä olen ollut rekkakuski vielä puolitoista vuotta sitten ja olin rekkakuski 30 vuotta. Olen ajanut myös kansainvälistä liikennettä ja siellä autobaanillakin olen ajanut lukuisia vuosia. Olen katsellut Audeja, Porscheja, Demareita, kaikkia hienoja autoja. Ja mietin sitä, että miksi noin paljon rahaa on investoitu autoihin. Saksan moottoriteillä keskinopeus on sellaista Fiat Pandan luokkaa. Ja olisi paljon halvempi ollut ostaa tämä Fiat Panda, koska se ainakin pysyy paikallaan siellä päiväsaikaan. Toki sitten ilta-aikaa voi käyttää näitä isoja autoja, mutta Kyllä, siellä keskinopeus on aika lailla pieni. Sitten kommentoisin myös näitä kevyempiä kuorma-autoja. Täytetään nyt sitten pienemmillä äh, kuorma-autoilla eurooppalaiset tiet, kaiken maailman autoilla No sitten nämä megarekaat. Niillähän voitaisiin korvata kolme eurooppalaista mallia, jos otettaisiin yksi megarekka käyttöön. Ei ole mitään estettä ajaa esimerkiksi Pohjois-Saksasta Münchenin tällaisella megarekalla. Toki se pitää purkaa sitten pienempiin rekkoihin, jotta saadaan tavarat jaetuksi sitten vastaanottajille. No sitten viski, joka liittyy nopeuteen. Paras tälle päivään. kun Sebastian lentää siellä, Vettel lentää siellä Formula 1 kisoissa, niin ajatteletteko, että ihmiset todella ajattelevat, että no tämähän liittyy viskiin? Ja onko heillä sitten, ajattelevatko he, että kuskit ovat nauttineet lasillisen viskiä ennen kisaa? Eivät ihmiset ole typeriä. Totta kai he tietävät, että, että ei ennen autorattiin lähtemistä juoda alkoholia. Kun ajatellaan Sebastian Vetteliä ja sitten olisiko tässä jonkinlainen yhteys Johnny Walkerin, enpä ole niin varma. Ja, vielen Dank, dann würde ich den Paljon kiitoksia. Seuraava edustaja Nilsson. Kiitos. Minäkin ajattelin hiukan puhua alkoholista. Tämä tietysti liittyy siihen, että pyritään muuttamaan ihmisten käyttöä. Ilahduttavaa Ruotsissa on tilanne se, että alkoholin kulutus on alentunut ja nuorten kulutus on alhaisinta 50 vuoteen, huolimatta siitä, että on aika häikäilemätöntä mainontaa, jota harjoittavat ne, jotka haluavat myydä muun muassa nuorisolle alkoholia. Mutta ajattelin puhua tästä alkolukoista. Kun ne ensimmäisen kerran tulivat käyttöön, me aika nopeasti monissa kaupungeissa, kaupungissa, jossa minä olin kaupunginjohtaja, me päätimme, että kaikki, kunnan kaikkien autojen tulisi olla sellaisia, että niissä on tällainen alkolukko. Ja monet liikenteen harjoittajat salasivat myöskin nämä alkolukot autoihinsa turvallisuudesta, monet taksiyrittäjät myös. Mutta, mutta miten, mistä voi päätellä sen, onko, niin, mistä voi päätellä, onko ruumiissa alkoholia vai ei, mutta miksi ei sitten, ei yksinkertaisesti otettu lainsäädännön kautta pakolliseksi alkulukkoja kaikkiin autoihin. Vielen Dank, Jens Nielsen. Kiitokset teille. Ja sitten vielä oma puheenvuoroni. Kysyisin seuraavaa aseaan liittyen. Tilanne on seuraavanlainen. Ajan jonkun ajoneuvon takana ja edellä ajavan jarruvalla syttyvä. Tiedän, että minun täytyy jarruttaa, mutta en tiedä kuinka nopeasti tämä jarruttaa. Pitäisikö meillä olla tällainen älykäs jarruvalojärjestelmä käytössä, jotta tiedän, että että jarruttaako edellä ajava hitaasti vaiko tekeekö hän jät- hätäjarrutuksen. Tai sitten toinen esimerkki, suojatie kohta. En tiedä jalankulkijana, näkikö ajaja minut, pitäisikö hän autossa olla edessäkin jarruvalot, vihreät sellaiset, jotta näen, että jarruttaako auto. Se toimisi myöskin risteysalueella, ajan päätiellä ja joku tulee sivukadulta ja näen, että hän on nähnyt minut hän noudattaa etua ja oikeutta, kun vihreät etujarruvalot vilkkuvat, niin silloin voi jatkaa menoa. Jotain tällaista varmaankin voitaisiin käyttää, vaiko? ich würde sagen, dass wir jetzt äh, in der gleichen Reihenfolge... Toimitaanpa samassa järjestyksessä kuin mitä kuulimme nämä alustukset ja puolitoista minuuttia vastausaikaa kullekin vieraalle. Sorry, uh, Mr. van der Kamp, <laughs> ich habe Sie nicht auf meiner Liste. Edustaja van der Kamp, en saanut nimenne puhujalistalle. Niin, minä tulin myöhässä tänne. Niin, koko iltapäivän kuuntelin tässä sanottua. Tämä on erittäin, erittäin mielenkiintoista, mutta pari kysymystä kaikista huolimatta. Ei oikeastaan panelisteille, vaan enemmänkin teille arvoisa rouvas henkilö ja meidän henkilöstöllemme. 22 000 kuollon uhria. Onko näitä tapauksia analysoitu? Onko kyse rekkakuskeista, ammattiajakuskeista, skootterikuskeista, mopokuskeista? Onko olemassa jonkinlaista luetteloa siitä, että minkälaisista henkilöistä on ollut kyse näiden 22 000 kuolonuhrin osalta. Ja mitä tulee näiden vakavasti loukkaantuneiden aiheuttamiin huomattaviin yhteiskunnallisiin kustannuksiin, en kuullut mitään tai sitten se meni aivan täysin ohi minulta. Joskus tuntuu siltä, että eurooppalaisiin ei voida vaikuttaa millään tavalla alkoholin tai nopeuden kautta, mutta jos joku vaikuttaa, niin raha, jos se kukkarussa tuntuu. Eli minkälaisia taloudellisia vaikutuksia näillä vakavasti loukkaantuneilla on yhteiskunnan kassaan? Kiitoksia. Kiitoksia. Vieraamme edustaja Kurczek, te voisitte aloittaa. Ja, niinpä. Niin tähän puhuttiin jo siitä, tästä ongelmasta, joka liittyy infrastruktuuriin, jota lainetaan, ja tätä kautta sitten myöskin nopeudet kasvavat, ja Euroopan liikenneturvallisuusneuvosto ETC, ETSC on myös ottanut esille, ja myöskin puhun muun muassa Ranskan ajankohtaisesta tilanteesta, koska nopeudet ovat nousseet, ja samalla myöskin kolman uhrien lukumäärä Onnettomuuksien määrä välttämättä kasva, mutta onnettomuudet muuttuvat pahemmiksi silloin, kun nopeudet ovat korkeampia. Siksi nopeusajoitus on erittäin tärkeä. Täällä puhuttiin myös siitä, että Saksassa on paljon ruuhkia, ja niitä, ja niitä tulee vain siksi, että moottoritiellä on niin suuria nopeuseroja, kun on tilaa, niin ihmiset kiihdyttävät nopeuden, joutuvat 160 joutuvat jarruttamaan nopeuden 80 km tunnissa, koska joku rekka on hoitamassa toista. Ja tämä aiheuttaa sitten jatkovaikutusta ja syntyy ruuhka. Ja kun ruuhka on päättynyt, voi sitten kysyä taas, mikä, mitä oikein on tapahtunut. Tämä on hyvin tyypillinen saksalainen ongelma, ja tätä tapahtuu muualla moottoriteille vain silloin, kun liikenne on todella vilkasta. Sitten nämä mega rekat, tietenkin turvallisempaa vielä se, jos rekka laitetaan kulkemaan junan mukana tai, tai sen kuljettamat kontit laitetaan rautatiekuljetukseen. Tämä on asia, jota pitäisi edistää EU-tasolla, edistää liikenteen siirtämistä rautateille. Liikenneturvallisuudesta olemme kehittäneet klubissamme tällaisen kaupunki, kaupunkitutkinnan ja olemme tutkineet tapauksien lukumäärää, siis kolmen uhrien tapauksen määrää suhteessa väkilukuun kaupungeissa, ja meillä on ollut tällainen lista näistä sitten, jota tämä esimerkki esimerkiksi toisin otetaan vaikka EU-tasolla. Kiitoksia ja sitten kollega Demura. Um, so with relation to... Uh... Niin. Edustaja totesi, että kuka nyt sitten yhdistäisi e, autolla ajon ja alkoholin juomisen. Joku näinkin voi tehdä, mutta kyseessähän on yksilön vastuu. Hallituksilla on velvollisuus huolehtia yksilöistä ja sen takia meillä on lainsäädäntöä. Minun kommenttini, pointtini oli se, että meillä on ongelma silloin, kun alkoholiteollisuus, alkoholiala tukee ATSn erinomaista työtä. Ei ETSn työtä siis tukee, mutta samalla sabotoi äh, esimerkiksi hallituksen erinomaista työtä. Toisaalta siis tuetaan mainitsemaani työtä ja toisaalta taas syntyy yhteys autolla ajon, alkoholin juomisen ja toisaalta ylinopeuden ajamisen välille. Kiitos. Sio. Paljon kiitoksia. Seuraavana edustaja Burtsio. One question related to alcohol. Alkolukkoon liittyvä kysymys meidän kuljettajamme käyttävät ajoneuvoa liikkuvuuden välineenä. Ja nyt kuljettajalta odotetaan, että hän voi lähteä välittömästi ajamaan